first topic is the agenda. Hallo, guten Nachmittag. No niin, hyvää iltapäivää, kollegat. Arvoisat vieraat. Nyt tiedän, miksi tänä iltapäivänä minä olen täällä puheenjohtajana. Brysselin liikenne on nyt vielä niin vilkasta myöskin Saksassa. Kollegani Musoi, kaikki muut ovat vielä liikenteessä jumissa. Me olemme jo 10 minuuttia aikataulusta jäljessä, joten aloitan nyt puheenjohtajan ilmoituksilla. Te olette saaneet kutsun ja esityslistan. Onko siihen jotain huomautettavaa? Ilmeisesti ei. Ryydellekin hyvää iltapäivää. No niin, eli esityslista on hyväksytty. Sitten pöytäkirjan hyväksyminen 24. 25. syyskuuta pidetystä kokouksesta ja 10. 11. lokakuuta pidetystä kokouksesta. Jos kokouksen loppuun ei tule mitään huomautettavaa, niin sitten pöytäkirjat voidaan katsoa hyväksytyiksi. Sitten vielä mielenkiintoisia ilmoitusasioita. Kuten aina, tämä kokous välitetään internetissä, eli meitä voi kuunnella kaikkialla. Ja sitten aikataulusuunnittelun suhteen komission jäsen, joka tulee Dalin sijalle, eli 13. marraskuuta kello 15-18. Meillä on silloin kuuleminen tässä valiokunnassa – Maltan ehdokas on Borg, ja hänen tehtävänsä liittyvät sitten myöskin meidän valiokuntamme toimintaan. Kuulemisen järjestävät ympäristövaliokunta ja maatalousvaliokunta yhdessä ja sisämarkkinavaliokunta saa noin 30 prosenttia ajasta käyttöönsä kysymyksien esittämistä varten. Ja sitten kolmas ilmoitusasia. Valiokunnan sihteeristössä on uusi hallintovirkamies Birgit Hart Saksasta. Tervetuloa. Tämä on aika jännittävä valiokunta. En tiedä, tunsitteko tätä valiokuntaa entuudestaan, mutta olette ainakin tehneet hyvän valinnan. Sitten ensimmäinen kohta esityslistalla. Busoin mietintö. Ryyle on varjoesittelijöistä paikalla. Ja myöskin Pietikäinen. Hyvä. Eli Busoi, te saatte ensimmäisen puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Uh, I would like to thank all... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää, jotka ovat tehneet tarkistuksia. Haluan kiittää heitä panoksesta tähän tekstiin. Tokosen takia ei ollut mahdollisuutta järjestää varojen kokousta tästä tärkeästä aiheesta tärkeässä vaiheessa, mutta henkilökunta on ollut yhteyksissä ja uskoisin, että loppujen lopuksi saamme hyvän tekstin aikaiseksi. Haluaisin hieman kommentoida tarkistuksia, jotka nyt ovat käsittelyssä ja sitten ehdotan, että kuuntelisimme varjojen näkemyksiä. Meillä on tiettyjä tarkistuksia, jotka pyrkivät selkeyttämään soveltamisalaa, erityisesti kun ajatellaan näitä sopimuksia. Jos ne otetaan direktiiviin silloin, kun se on ainut tapa ottaa korvausjärjestelmään mukaan tietty lääke, niin tämä on tässä mielessä aivan järkevä ajatus. Veni on tarkistus, joka liittyy ö, biologisesti samantapaisiin lääkeaineisiin ei ole minusta sopiva. Sitten geneeriset lääkkeet ja 30 päivän määräaika. Näyttää siltä, että tietyt jäsenvaltiot katsovat, että 15 päivää olisi äärimmäisen lyhyt. Niin kuin jo aiemmin on todettu, meillä pitäisi olla realistiset määräajat, mutta jotka kuitenkin ovat toteutettavissa myös myöhemmin. Meidän pitäisi pitää yllä ero niiden lääkkeiden suhteen, jotka tarvitsevat teknologista arviointia – ja toista, toisaalta niiden välillä, joihin sitä ei sovelleta ja menettely voi olla lyhyempi. Sama pätee artiklaan 7 ja määräaikaan, kun ajatellaan ö, terveydenhuoltojärjestelmiä ja korvausjärjestelmiä. Sitten on ehdotuksia, jotka ovat tavoitteiden vastaisia. Tarkoitus on parantaa avoimuutta ja toimia sillä tavalla, että lääkkeet toimitetaan ajoissa potilaille. Meillä on esimerkiksi artikla 3 joka liittyy tähän asiaan. Se on mukana nykyisessäkin direktiivissä. Niin ikään, jos halutaan muuttaa päätöksiä tai tehdä objektiivisten periaatteiden, perusteiden mukaan nämä päätökset. Se on hyvin tärkeää. Ja jos tällaisia tarkistuksia hyväksyisimme, niin se olisi astella taaksepäin ja välittäisi vääränlaisen poliittisen viestin suhteessa siihen, mitä tähän mennessä olemme todenneet. Me haluamme avoimuutta, ja sitä, että jäsenvaltiot kunnioittavat direktiivin määräyksiä. En ole varma, olenko ymmärtänyt tarkistuksen kuusi. Siinä on lisätty sana temporary, väliaikainen, mutta ei ole kyllä aivan selvää, pitäisikö hintojen jäädytysten olla aina tilapäisiä vai onko sitten perustelu kyseessä vain silloin, kun tällainen jäädyttäminen on tilapäinen. Jos jäädytykset pitäisi toteuttaa tilapäisenä, niin voin toki mennä tähän suuntaan, mutta en tässä toisessa tapauksessa. Kenties Pietikäinen tai kaverake voi tämän selittää, mikä tässä on tarkoitusperänä. Sitten tarkistus 75 Bredekastilta menee pidemmälle kuin komission ehdotus avoimuusvaatimusten suhteen. Olisi velvoite julkaista e- e- intressi-ilmoitus näissä sitovissa päätöksissä. Nämä ovat tärkeitä päätöksiä ja voi syntyä eturistoriitoja. Tästä syystä tämä ajatus onkin mielestäni hyvä. Artiklassa 8 nyt ei ole oikea vaihe poistaa koko artiklaa. Pitää paikkansa, että komission ehdotus menee hieman liian pitkälle. Tästä syystä ehdotan, että sakkomaksut poistettaisiin. Sitten Prendegast on viitannut toimivaltaiseen viranomaiseen, jos aikataulua ei kunnioiteta. Sitten artikla 13 ja sellaiset seikat, jotka on jo arvioitu markkinoille tuonnin yhteydessä. Monet kollegat haluaisivat samankaltaisuutta tekstiin tässä kohtaa. Tätä voin tukea. Minullahan on jo tarkistus 99 tästä asiasta. Oikeastaan siinä lisätään vielä harvinaislääkkeet. Toki se on mainittu muuallakin, vain 19 tarkistuksessa. Meillä on myös muita tarkistuksia tähän artiklaan. Haluaisin pyytää teitä harkitsemaan sitä, voisitteko tukea näitä tarkistuksia ja myös sitä, että vaihdettaisiin otsikkoa niin, että tästä ei tulisi vain jonkinlainen toivomuslista. Sitten artikla 16, siihen kiinnitetty tarkistuksia. Kyseessä on ilmoitusmenettely toimien suhteen. Tämä artikla on tärkeä, koska komissiolla olisi sitten tarvittavat tiedot näistä toimista ja mahdollistaisi sen, että se aloittaa rikkomusmenettelyn, mikä se on tarpeen. Ja sen valtiot ja kollegat ovat huolissaan. He pelkäävät, että jäsenvaltiolle koituu liikaa taakkaa tästä. Sen takia ehdotankin, että artikla säilytetään, mutta sanamuotoa pehmennetään. Olen tehnyt yksinkertaistamisehdotuksia tässä lausunnossa, muun muassa sitä, että jäsenvaltioilla ei ole velvoitetta ilmoittaa komissiolle ennen näihin toimiin ryhtymistä. Lopuksi useita tarkistuksia on tehty avoimuudesta. Hinnoittelu päätös, avoimuus sinällään on tärkeää, ei, ei hinnat ilmiönä sinällään. Tämä kuuluu kansalliseen toimivaltaan. Hinta, avoimuus, vaikkakin se kuulostaa hyvältä ajatukselta, voi johtaa myös odottamattomiin vaikutuksiin, kun ajatellaan terveydenhuoltojärjestelmään. Selitän tämän asian lyhyesti. Hinta-avoimuus todennäköisesti johtaisi hintojen lähentymiseen EU:ssa, joka on totta kai sisämarkkinoiden ajatuksen mukainen. Kuitenkin valitettavasti meillä ei ole lääketuotteissa sisämarkkinoita siitä syystä, että terveydenhuoltojärjestelmät ovat niin erilaiset. Jäsenvaltioiden tulotaso on erilainen ja näin ollen myös potilaiden maksama hinta tietyistä lääkkeistä on erilainen, vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. Köyhemmät jäsenvaltiot unionissa voivat määritellä matalammat hinnat ja rikkaammat maat vastaavasti korkeammat hinnat. Jos hinnat lähentyvät kohti korkeampaa hintaa, niin tämä vaikuttaa siihen, miten lääkkeitä on saatavilla köyhemmissä jäsenvaltioissa. Mutta jos toisaalta taas hinta-avoimuus johtaa hintojen laskemiseen, niin silloin ei olisi enää kannattavaa tuoda markkinoita, markkinoille lääkkeitä EU-ssa, ja näin tämä vaikuttaisi lääkkeiden saatavuuteen meidän kaikkien kannalta. Sitten täytyy muistaa myös rinnakkaismyynti. Sillä on tiettyjä seuraamuksia jo havaittavissa tietyissä jäsenvaltioissa. Niissä jäsenvaltioissa, joissa hinnat ovat hyvin matalat. Henkilökohtaisesti en tukisi tätä tarkistusta, joka vetoaa tähän suuntaan. Olen tehnyt itse tarkistuksen, jossa rohkaista jäsenvaltioita käyttämään ulkoisia viitehintoja järkevämmin hyväksi niin, että otettaisiin käyttöön tällainen vertailukelpainen tulomittari. Haluan vielä kerran kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat osallistuneet tekstin laadintaan ja toivottavasti huomenna äänestyksessä voimme tekstin hyväksyä. Kiitos. Oh, sorry. Vielen Dank, Herr Busa. Kiitoksia tästä esittelystä. Täällä on kaksi varjoesittelijää nyt paikalla, eli Pietikäinen ja sen jälkeen Ryyle. Thank you, and first of all. Kiitos. Ja ensiksi kiittäisin esittelijä Bushoita hyvästä yhteistyöstä, vaikkakin vähän virtuaalisesta yhteistyöstä ja avustajien kautta tapahtuneesta – koska meillä oli vihreä viikko, mutta tämä meni oikein hyvin ja arvostan hänen rakentamaa työtapaansa. Meidän ja minun mielestä tässä ei ole suuriakaan erimielisyyksiä parlamentissa tai jäsenvaltioiden kesken tai puolueiden kesken. pyrimme rakentamaan siltaa neuvostoon, joka on suhtautunut täysin kielteisesti tähän. Ja tietojemme mukaan neuvosto halusi jäädyttää tämän uudistamisprosessin kokonaan. Joten meillä on ollut järkevä taktiikka ja työtapa toimia er-, eräänlaisena ukkosen johtimena välittäjänä pyrimme nopeuttamaan menettelyjä. Tiukkojen aikarajojen suhteen meillä on hyvä lähestymistapa päivämäärien suhteen, aikataulujen suhteen, 162 päivää uusille lääkeille. Ja silloin kun lääketeknologinen arviointi tehdään, ja tämä pätee useimpiin uusiin lääkkeisiin, raja alle 190 päivää ja geneerisissä lääkkeissä meillä on teknisiä ongelmia aika monessa jäsenvaltiossa. Joten minulle 30 päivää kävisi oikein hyvin ja arvostan kommenttiasi tässä. Olen valmis jakamaan analyysisi artiklasta 60 se hätää liikaa byrokratiaa jäsenvaltioille. Hänen täytyy arvioida hyvät ja huonot puolet siinä, että jäsenvaltioiden hallinto raskautuu ilmoitusvelvollisuusten myötä. Voitaisiinko tuota paikkaa paremmin käyttää käyttää toisen menetelmän parissa, mutta olen valmis katsomaan, minkälaisen kompromissin löydämme jäsenvaltioiden kanssa neuvoston kokouksessa. Ja sitten potilaas- ja turvallisuuskysymysten äh, äh, aiheuttamat häiriöt tai niin puuttumattomuus. Komission sanamuodon kanssa on ongelmia. Ajattelin sanan kriteerit käyttämistä elementtisanan sijasta, se olisi ongelmattomampaa. Meidän täytyy löytää joku uusi muotoilu sille, niin että takaisimme, että jäsenvaltiot saavat markkinointilupaprosessissa syntyneen tutkimustiedon käyttöönsä. Sanktiopuoli on ok, kaksi isompaa kysymystä, joissa mielipiteemme eroavat ovat artikla 5, johon viittasi, eli väliaikaisen hintojen järjityksen tapauksessa minun linja olisi, että vähennetään hallinnollisia vaatimuksia jäsenvaltioille ja valittaisiin toinen ilmoitusmenettely. Ja tämä olisi toimiva ainoastaan väliaikaisissa tapauksissa. Ja sitten transparenssin suhteen ymmärrän kantasi, mutta koska me mitenkään pyri lähentämään hinnoittelua. Minusta olisi tärkeää, että täysi hintatransparenssi vallitsisi. näkisimme sitten, mitä vaikutuksia sillä on hinnoittelun kannalta eri jäsenvaltiossa. Tämä olisi potilaiden edoissa. Eurooppalainen lääkärin hintatietokanta olisi harkitsemisen arvoinen ehdotus. Also ich kann es eigentlich ganz kurz machen. Niin voin puhua ihan lyhyesti. Olen samaa mieltä esittelijän ja hänen alustuksensa kanssa. Oikeastaan yksi kysymys vain. Eli mikä on hänen kantansa? No ehkä voimme puhua tästä kahden kesken. Eli tämä tarkistus 74 Verniolta, miten hän suhtautuu siihen. Mielestäni se on aika ongelmallista, että jäsenvaltiot tulevaisuudessa julkistavat näitä tietoja ja ilmoittavat, aikovatko ne ottaa nämä lääkkeet mukaan korvattaviin lääkkeisiin. Eli en tiedä, kuuluuko tämä nyt oikeastaan EUn toimivaltuuksiin. Eli haluaisin vain kuulla nyt esittelijän kannan tähän tarkistukseen 74. Ja oikeastaan muuten kaikki oli... Ai selvä, se oli siis kielteinen kanta. Siis vastustat tätä poistoa. Siis vastu... Ai, tätä tarkistusta. Selvä. Siinä kaikki. Kiitos. Ja, liebe Kollegen. No niin, kollegat. Meillä on nyt pikku ongelma. Meillä on pikkuisen aikaa vielä. Eli Busoi ennen puheenvuoranne. No, meillähän nyt on vielä aikaa, eli kuulemmeko vielä komissiota? Täältä nyt tuli pari kysymystä, eli jos komissiolla on jotain sanottavaa, niin meillä on nyt aikaa, koska Schwab ei vielä ole saapunut paikalle eikä myöskään Jyvän ole paikalla. Eli haluatteko nyt puheenvuoron vai myöhemmin? Also nein. Eli ei. No Busoi, jos te nyt vielä käsittelette näitä paria kysymystä, jotka tulivat esille, niin olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Teen tämän kahdessa minuutissa koska herra Schwab saksalaisena tulee tänne täsmälleen 9.30. Äh, Ymmärrän Rava Pietikäisen kannan. Kiitän häntä rakentavasta lähestymistavasta. Ja että hän osaa ymmärrystä geneeristen lääkkeiden suuntaan. Tämän jotkut jäsenvaltiot ovat ottaneet myös esille. Neuvostossa 30 päivää ei ole pitkä aika. Tärkeintä on, että on selkeitä toteutettavia takarajoja, jotta direktiivi aidosti täytäntöön pannaan. Ymmärrän tämän täyden hintatransparenssin idean. Toivottavasti kollegat ymmärsivät kantani. Tulee uudesta jäsenvaltiosta. No, se hinnat ovat kenties alhaisempia kuin muualla. mutta täällä yrityksellä voi olla jotain ikäviäkin seurauksia. Katsotaan, mitä tapahtuu. Rava Ylällä hänen kysymykseen liittyen. En juuri kannata Vernion tarkistusta, mutta yritän keskustella hänen kanssaan ja selittää syyt mielipiteelleni. Valitettavasti meillä ei ollut paljon kompromisseja eilen tiedätte aikaisemmista as- asiakokonaisuuksista, joissa olin esittelijä. Olen aina pyrkinyt mahdollisimman paljon kompromisseja tekemään. Tämä on herkka asia. Me teemme näistä lausunnon Envi-valiokunnalle, mutta koska tarkistuksia on paljon, kaikkea ei voi ilahduttaa. Mutta katsotaan. Tärkeää on, että tämä direktiivi nyt kahtaa eteenpäin. Ja kun tämä on hyväksytty, emme halua törmätä tämän päiväiseen tilanteeseen, jossa meillä on lääke, luotteloita, korvattuja ja ei-korvattuja lääkkeitä, joita ei päivitetä 40 vuoteen, niin kuin jossakin jäsenvaltiossa tapahtuu. Kiitos. Vielen Dank, Herr Kiitoksia, herra Buzoi huomenna kymmeneltä aamulla on äänestys. Herra Schwab, varmaan kuulittekin jo, te jälleen olette Saksan pelastaneet. Herra Bosen sanoi, että saksalainen te tulette täsmälleen puol neljältä paikalle, ja näinhän sinä on. Voitte aloittaa tänne käsittelyyn. Traun des Kollegen Busoi ehrt mich natürlich, aber ich darf sagen. Kiitos puheenjohtaja. Toki Busoin luottamus oli kiitoksen arvoinen, mutta Saksankin lentoyhtiöt joskus myöhästelevät. Ihan lyhyt kommentti näin alustavasti tähän kilpailupolitiikan kertomukseen vuodelta 2011 ja lausuntoomme Ekon valiokunnan mietintöön. On hyvin tärkeää, että me keskitymme keskeisiin toimivaltuuksiimme ja tässä tapauksessa meidän valiokuntamme toimivaltuuksiin. Sen takia en halua käyttää niitä neljää pääaihetta, joita on viime vuonna käytetty, vaan tällä, tänä vuonna korostan hieman toisia näkökulmia. Minulla oli kunnia olla viime vuonna talous- ja rahasäävaliokunnan esittelijänä ja tiettyjä muutoksia on nyt tullut mietinnön sisältöön ja sen laajuuteen. Nythän me vietämme 40 vuosipäivää tämän aiheen suhteen. Aihe on äärimmäisen tärkeä yrityksille, sisämarkkinoille. Näin ollen mietintö onkin hyvin tärkeä. Päätin keskittyä neljään keskeiseen kysymykseen, aihealueeseen. Nämä neljä aluetta ovat ensinnäkin sellaisia, että kilpailupolitiikalla on keskeinen rooli niin, että kuluttajat pääsevät hyötymään sen tuomista eduista. Sitten hyvin nopeasti kehittyvät e-maksut, sähköiset maksut. Nämä markkinat ovat sellaiset, että Tällä hetkellä ne ovat vielä hyvin hajallaan jäsenvaltioiden välillä, mutta myös jäsenvaltioiden sisäisesti, joten me pyrimme saavuttamaan sen, mitä olemme alakohtaisissa mietinnöissä todenneet. Otamme markkinat vakavasti. Me emme voi edistää enää tätä sähköisten maksujen sirpaloitumista. Sen pitää olla avointa ja meidän pitää saada markkinoille myöskin uusia toimijoita, joilla on todelliset mahdollisuudet toimia. Sitten toinen kohta, hyvät kollegat, liittyy siihen, että tässä vaaditaan, että mitä tulee nopeisiin toimituksiin ja lentorahdin järjestämiseen, niin komissio, komissio täytyy tarkistaa, millä tavalla tällaiset mahdolliset fuusiot tällä alalla vaikuttavat kuluttajiin. Olette lukeneet jo lehdistä, että tällä hetkellä on yritetty. UPS, yritys on, yrittää ottaa belgialais-hollantilaista TNT-yritystä haltuunsa. Ja periaatteessa myöskin tällä saralla fuusiot ovat mahdollisia, mutta kuitenkin tutkimuksista on käynyt ilmi, että on kuitenkin useita markkinoita, joilla on enää yksi yritys toiminnassa ja on tavallaan silloin monopoliasemassa. Ja siksi komissiolla on täysi oikeus ensinnäkin tarkistaa tämä fuusio ja lykätä sitä ja tämä tutkimus täytyy tehdä syvällisesti. Ja tietysti olemme huomanneet, ja tämähän liittyy myöskin Engelin mietintöön, että myöskin kansainvälisesti kun neuvottelemme Yhdysvaltojen kanssa, niin meillä on se ongelma, että meillä ei ole samanlaista pääsyä markkinoille. Ja tavoitteemme on, että tällaiset ehdot saadaan aikaiseksi. Ja meidän täytyy nyt myöskin viitata siihen, että Yhdysvallat ovat erittäin tärkeä markkina-alue Euroopalla, mutta emme kuitenkaan voi kaikkea hyväksyä. Esimerkiksi Deutsche Post, saksalainen yritys, on ollut suurissa ongelmissa ja on vetäytynyt näiltä markkinoilta pois, koska siellä on hyvin paljon ilmaliikenteessä sääntöjä, jotka tekevät eurooppalaisten yritysten pääsyn näille markkinoille mahdottomaksi. No sitten energian sisämarkkinoilla. No Oettingen on esitellyt tämän paketin muutama kuukausi sitten ja parlamentti on sitä tukenut. Ja teidän täytyy nähdä tämä myöskin tämä käyttöoikeusdirektiivi. Tässä kolmannessa paketissa, jos se nyt pannaan täytäntöön, niin energia-alalla olisi todellakin avoimet sisämarkkinat, ja sehän on tietysti meidän tavoitteemme, ja meidän pitää pitää siitä kiinni. Ja kuluttajilla pitää myöskin olla etua tästä, mutta energiamarkkinoita pitää avata, ja pitää olla sitten oikeudenmukaiset kilpailusäännöt näillä markkinoilla. Tämä on yksi ehdotus myöskin tässä mietityluonnoksessa. Sitten lopuksi vielä automarkkinat ja uusien autojen myynti. Tähän mennessähän on ollut mahdollisuus, että autonvalmistajat ovat tehneet sopimuksia tällaisen valikoivan jakelun osalta. Eli siihen liittyy tietynlaisia markkinointitoimia, jotka ovat kuitenkin hyvin kalliita. Ja ne täytyy toteuttaa niin, että tulevaisuudessa on enemmän joustavuutta ja että kauppa kauppiaille koituu tästä vähemmän kustannuksia. Rakennusalan yrityksillähän on samantyyppisiä vaatimuksia, ja niistä ei kukaan kuitenkaan oikeastaan hyödy. Ja tästä syystä komission täytyy pitää kiinni siitä, että kun ajatellaan kauppia tai valmistajia ja vertikaalisia sopimuksia, kyse on nimenomaan siis näistä liikennevälineistä, ja sitten täytyy katsoa kauppiaita ja sitten auton valmistajia toisaalta. Eli tässä olivat nämä neljä kohtaa. Talous- ja asioiden valiokunnassa asiassa on edetty hyvin nopeasti ja tiedän, että meillä on hiukan aikataulupaineita. Ja olisi hyvä, jos voisitte vielä lyhyesti kerrata tämän aikataulun meille. Kiitos. Ähm, ja, Herr Niin, kiitoksia. No, virallisesta varjoesittelystä ei kukaan ole paikalla, Olisiko muilla edustajilla ehkä jotain sanottavaa? No minä voin nyt puhua SNDn puolesta. Ja sitten Busoi liberaaleista. Haluaisitteko puhua Schatzimarkaakisen puolesta jotain? Ei. Sitten vihreällä ilmeisesti ei ollutkaan varjosittelijä, selvä. EKR ei ole paikalla, eikä GUE, eikä EFD. No, sosiaalidemokraattien puolesta minulla on kollegamme Koferaatin lausunto. En nyt lue sitä tässä, se veisi liikaa aikaa, mutta voin toimittaa sen muille varjoesittelijöiden sähköpostitse. Voitte katsoa, mitä mieltä minun ryhmäni on näistä ehdotuksista. Henkilökohtaisesti minulla on vielä yksi pieni kysymys. Tämä ensimmäinen kohta, nämä sähköiset maksut. Ehkä voisitte vielä hiukan kertoa tästä. Minusta vaikuttaa, että sähköiset maksut ovat edenneet niin hitaasti, koska ensinnäkin kauppiaille tästä koituu aika korkeita kustannuksia näistä uusista laitteista. Ja sitten on kuluttajien puolella myöskin ongelmia, koska tätä maksutapaa ei välttämättä pidetä turvallisena. Kun lukee nyt otsikoita monista suurista lehdistä, niin on huomattu, että näitä koodeja voidaan saada selville, kun maksaa netissä, eli on sitten aika ymmärrettävää, että tässä on näitä viivystyksiä. No, tulevaisuudessa on suunnitteilla, että kaiken voi maksaa vaikka omalla kännykällään, mutta olisi tietysti hyvä, jos tässä mietinnössä viitattaisiin myöskin siihen, että turvallisuus on ensisijainen kysymys, kun puhutaan näistä sähköisistä korteista ja kaikesta, mitä tulevaisuudessa on, koska muuten on no, niitä ei tulla käyttämään. Ryyli haluaa vielä puheenvuoron. Niin ihan lyhyt huomio. Pidän hyvänä sitä, että Schwab on käsitellyt tätä, näitä ajoneuvomarkkinoita ja tasapainoa kauppiaiden ja valmistajien välillä, koska nämä ovat aiheita, joihin me usein puutumme. Ja on erittäin hyvä, että tämä on tyypillinen sisämarkkinakysymys, josta myöskin talous- ja rahasioiden valikunnassa puhutaan, ja tämä voi johtaa juuri kilpailuvääristymiin ja ongelmiin pk-yrityksille. Esimerkiksi myös korjaus palveluissa. Auch da noch eine kleine Ergänzung. Tähän vielä pieni täydennys. Te, puhut, te tulette automaasta ja olen huomannut, että kauppiaat ja korjaamot eivät ole ihan selvillä siitä, että tällainen mahdollisuus nyt on eurooppalaisilla markkinoilla. Joku sanoi, että jos näin toimitaan, niin sitten ei mitään takuita, takuita enää ole olemassa. Eli se tarkoittaa, että tästä ei ole vielä kirjoitettu mitään, eikä tällaista ole haluttu. Eli on hyvä, että tämä nyt tehdään ja että parlamentti tukee tätä ehdotusta. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei. Eli määräaikatarkistus jättämiselle on 27. marraskuuta puolelta päivin. No niin. Ja 17. joulukuuta käsitellään tarkistuksia. Ja sitten 18. joulukuuta on sitten äänestys. En nyt ole ihan varma, onko täällä valiokunnassa paljon sitten ihmisiä näin lähellä joulua. Mutta jos todellakin tämä äänestys saadaan hoidettua tästä suuresta direktiivistä, niin on aivan välttämätöntä, että siellä on sitten selkeä enemmistö paikalla. Eli ehkä koordinaattorit voivat vielä miettiä tätä. Koska jos meillä ei ole selkeää enemmistöä valiokunnassa, tämä on kuitenkin hyvin tärkeä lainsäädäntökysymys, niin silloin tätä asiaa ei voida viedä äänestykseen. No niin, sitten... Niin, Schwab vielä totta kai. Kiitoksia puheenjohtaja. Te viittasitte näihin sähköisiin maksujärjestelmiin ja kuluttajat miettivät niiden turvallisuutta ja siksi monet kuluttajat eivät niitä mielellään käytä, vaikka jo nyt on olemassa monia kuluttajia, jotka käyttävät näitä maksujärjestelmiä. Ja nämä kuluttajat ovat törmänneet aika oligopolistisiin rakenteisiin. Ja tämä oligopoli liittyy näihin perinteisiin pankkipalveluihin ja myöskin siihen, millä tavalla näitä perinteisiä palveluita voi käyttää esimerkiksi televiestintäyritysten taholta. Ja sitten täytyy ottaa huomioon nämä suhteellisen korkeat kustannukset, ja näissähän on sitten kansalliset laskujärjestelmät käytössä niin kuin tähänkin mennessä, samalla tavalla kuin menneisyydessä, joten Tietysti tämä turvallisuus on tärkeä kysymys, mutta markkinat täytyy muotoilla niin, että uudet toimijat voivat tarjota uusia maksupalveluita ja että niillä on todelliset mahdollisuudet päästä markkinoille. No ne, jotka vielä epäröivät kuluttajista, niin, niin voivat luottaa siihen, että viime kädessä nämä ovat turvallisia maksukeinoja. No sitten Ryle puhui tästä jakelujärjestelmästä automarkkinoilla, niin olen samaa mieltä. Meidän on varmistettava se, että komission suunnitelma siitä, että valmistajat ja kauppiaat tekevät vapaaehtoisia sopimuksia tulevaisuudessa ja niiden täytyy sitten tarkistaa, millainen tasapaino sitten löydetään. No, se on tietysti erilainen sitten eri tilanteissa. Ja tällä hetkellä valmistajilla on etulyöntiasema. Ja sitten, mitä tulee näihin korjauksiin, korjausmarkkinoihin, niin en ole siitä ihan samaa mieltä. Komissio näkee, että tässä on vaikeampia asioita ja tähän pitäisi sitten laatia asetus. Eli kun puhutaan uusien autojen markkinoinnista, niin siihen viitataan myöskin sitten tässä mietinnössä. Kiitos. Gut, danke schön, Herr Schwab. Kiitoksia, Schwab. hallinto odotti vähän enemmän ristiriitaisuuksia tämän mietinnön osalta. Ja kello 16 on vasta seuraava mietintö, mutta esittele ei vielä ole paikalla. Onko hän tulossa? On varmaan. Eli nyt voimme sitten pitää kahvitauon. 10 minuuttia. Thank you.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 esittelijä valtaosa varjoesittelijöistä on paikalla. Ja nyt olemme kohdassa kuusi. Käyttöoikeussopimusten tekeminen, tekeminen. Sehän on yksi tärkeimpiä mietintöjä tässä valiokunnassa. Eli Jyvän, teillä on puheenvuoro. Merci, Madame la Présidente. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa tämän keskustelun tarkistuksista, jotta, jotka liittyvät IMKON lausuntoon. Meillä on melkomoinen määrä tarkistuksia. 754, 136 liittyy suoraan mietintöluonnokseen. Muutama yleisluontoinen kommentti alkuun ja sitten mielelläni kuuntelen kollegoiden kommentteja. Alkuun haluaisin sanoa, että tämä työ on monen kuukauden yhteistyön tulosta. Varjoesittelijät ja muutkin kollegat, me olemme yhdessä voineet edetä yhteistyön hengessä. Kantamme ovat kehittyneet niin, että olemme voineet lähentyä toinen toisiamme, vaikkakaan emme tietenkään ole kaikesta vieläkään samaa mieltä. Mutta kun muistelemme tekstiä vuoden takaa, niin silloin olimme vielä hyvin kaukana toisistamme. Tässä on tultu hyvä matka eteenpäin. Monet tarkistukset ovat sellaisia, että ne liittyvät mietintöluonnokseen ja joko syventävät kantoja Tämä on osoitus jonkinmoisesta tuesta sille lähestymistavalle, jonka yhdessä päätimme omaksua, niin että lähdemme alkuperäistä tekstiä, jonka komissiolta saimme perusteellisesti uudistamaan. Toinen seikka, jota on tärkeää korostaa, on se, että neljä tarkistusta on tehty mietintöluonnoksen ja nämä tarkistukset ovat saaneet allekirjoituksia eri poliittisista ryhmistä. Ne ovat hylkäämisen kannalla. Siinä katsotaan, että lainsäädäntöaloitetta käyttöoikeussopimuksista ei tarvita. Ja tällainen argumentti esitetään, että on sellaisia juridisia rakenteita, joilla on oma oikeutuksensa tietyissä jäsenvaltioissa – minä en tietenkään näitä tarkistuksia voi tukea ja kommentoisin vain seuraavaan tapaan tätä seikkaa. Minun mietintöluonnokseni ja ehdotukseni muuttavat radikaalilla tavalla, todellakin radikaalisti komission alkuperäistä ehdotusta. Ehdotusta on yksinkertaistettu Se on nyt paljon kauempana sitä alkuperäisestä tekstistä, joka oli täm, tällainen yleinen tarjouskilpailuhenkinen teksti. IMKON kannat ja totta kai työmme varjoesittelijöiden kanssa on tuottanut kompromissin, jonka mahdollisimman suuri enemmistö todennäköisesti voi hyväksyä. Olen ikuinen optimisti luonteeltani ja kun otamme huomioon sen, mistä olemme lähteneet, kun katsomme perutuspeiliin, niin täytyy todeta, että me tarvitsemme järkeviä, älykkäitä sopimuksia eri ryhmien kesken. No sitten toinen seikka, joka liittyy tarkistuksiin. Lukuisissa kohdissa pitää paikkansa, että tiettyjen kollegoiden kannat ovat varsin eriäviä. Jotkut haluaisivat olla paljon tiukempia suhteessa tekstiin tai mitä teksti on. Toiset taas joustavampia. Tämä sitten näkyy aivan päinvastaisina kannanottoina. Kompromissitarkistukset todella ovat tarpeen, koska tässä me havaitsemme, mikä on kompromissin merkitys. Sitten Hyvä on se, että todetaan, että julkisilla viranomaisilla on harkintavalta. Ne voivat itse päättää toteutustavan. Te muistatte varmasti, että tästä aiheesta on keskusteltu täälläkin. Ja halusin, että mietinnössä tämä asia tuodaan selkeästi esille. Ja olen tyytyväinen todetessani, että monet kollegat ovat esittäneet hyvin lähellä olevia tarkistuksia tämän tarkistuksen kanssa. Meitä on myös lukuisia, jotka kannattavat huomattavaa neuvotteluvapautta julkisille viranomaisille. Viranomaiset päättävät itse säännöistä, joita he haluavat käyttää näissä neuvotteluissa sopimusten teossa. Totta kai meillä on yleisiä periaatteita, tasa-arvo, avoimuus, yhtäläinen kohtelu, mutta he itse siis päättävät säännöistä ja he itse myös täytäntöön panevat itse hyväksymiään sääntöjä. Tästä on tehty lukuisia tarkistuksia, joista pitäisi sitten päästä sopimukseen. Niin ikään alkuperäisen tekstin ja yksinkertaistaminen, johon monet kollegat ovat pyrkineet. Olen tässäkin aika lailla optimistinen. Erityisesti ajattelen tässä määritelmää ja käyttöoikeussopimuksen määritelmää. Tässäkin pitäisi päästä järkevään kompromissiin keskusteluissa on keskitytty kahteen pääkysymykseen. Periaatteellisiin poikkeuksiin tai ulos sulkemisiin. Tässä vielä täytyy tehdä yhteistyötä. Ja toiselta määräysten vahvistaminen, kun ajatellaan sosiaalisia ja ympäristövaatimuksia. Tässä täytyy löytää vielä yhteinen järkevä kanta. Sitten on kaksi teknistä ongelmaa, jotka liittyvät tarkistuksiin. 240 tarkistus jätettiin EPPn nimissä. Tämä ei pidä täysin paikkaansa. EPPn osalta tässä on kyseessä virhe, kun ajatellaan tarkistusten jättämistä ja jäädä aikaa. Eli uusi kieliversio, korjattu versio saadaan tässä. Tämän takia haluaisin viitata englanninkieliseen versioon 685, joka liittyy arvoon käyttöoikeussopimuksessa. Ranskankielinen on alkuperäinen ja se on korrekti. Viitan tässä kohtaan 106 mietintöluonnoksessa käyttökustannukset jätettäisiin pois. Sitä ei huomioitaisi tässä käyttöoikeussopimuksen hinnassa. Eli tässä ranskankielinen versio on lainvoimainen. Tässä tällainen jossain määrin lyhyt yhteenveto. Kiitos. Vielen Dank für die Klarstellung. Kiitoksia tästä esityksestä. Sitten Pansieri SND-ryhmästä. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää Syväniä tästä esityksestä ja tästä uudesta työasiakirjasta. Minun mielestäni se on erittäin hyvä väline, jotta voimme käynnistää neuvottelut hyvin monista tarkistuksista, joita on esitetty. Ja voi myöskin vakuuttaa hänelle, että meidän tavoitteemme on saada aikaan hyvä direktiivi ja että voimme harmonisoida eurooppalaisia markkinoita. En nyt käy näihin yksityiskohtiin aikataulun takia, niin lyhyesti puhuisin tarkistuksista, jotka haluaisin nyt ottaa vielä esille ja uudelleen järjestelisin vähän tätä komission ehdotusta. Nämä uudet käyttöoikeusmääritelmät palveluiden osalta ovat nyt selveämpiä ja myöskin kun puhutaan huomattavista talousriskeistä, niin se on parempi tässä muodossa. Eli on tehty työtä, että riskeihin otetaan huomioon myöskin kysynnän riskit. Ja olemme myöskin tukeneet hallinnollista itsenäisyyttä julkishallinnossa, eli mahdollisuutta hallinnoissa päättää vapaasti hallinnon toimintatavoista kaikkien palveluiden osalta. Mutta kuitenkin on otettu esille, että lopullinen tavoite on kuitenkin se, että voidaan varmistaa korkea laatu, turvallisuus ja kestävyys. Ja pitää olla myöskin samanlainen kohtelu ja samanlaiset mahdollisuudet. Ja meidän pitää muistaa myöskin julkisviranomaisten avoimuusvaatimuksista. Sitten mitä tulee näihin avoimuuskysymyksiin, niin on otettu mukaan ja katsottu, että on tarpeen säännöllisesti arvioida näitä käyttöoikeuskysymyksiä. No, lisäksi on korjattu myöskin kohtia, jotka liittyvät yleisyydellisiin palveluihin, ja on täsmännetty, että ei pidä direktiivin kautta vaikuttaa julkisviranomaisen oikeuteen määritellä näitä palveluita, jotka eivät liity yleishyödyllisiin talouspalveluihin. No sitten nämä sosiaali- ja ympäristökysymykset. Sosiaaliset ja ympäristökysymykset ovat erittäin keskeinen osa näitä tarkistuksia. Ja direktiivin ei pidä puuttua ympäristö- tai sosiaalikysymyksiin, jotka on jo määritelty eu tasolla ja kansallisessa lainsäädännössä ja sopimuksissa, joita on tästä asiasta jo tehty. Sitten kun ajatellaan näitä sosiaalisia ympäristökriteereitä, on katsottu, että mukaan täytyy ottaa myöskin yleiset periaatteet ja tekniset kysymykset, jotka liittyvät ehdokkaiden arviointiin ja valintaan, kun katsotaan näitä käyttöoikeuskysymyksiä. Ja lopuksi vielä nämä alihankintakysymykset. Meillä pitää olla selkeä vastuujärjestelmä koko ketjun osalta. Eli nämä tarkistukset, joita on tehty yhdessä Syvänin kanssa, ja meillähän on kompromistarkistuksia, ja uskon, että tämä lopputulos on sitten tuottoisaa ja hedelmällistä. Kiitos. Kiitoksia, Pantseri. Sitten Busoi seuraavaksi. Thank you very much. Kiitos rouva puheenjohtaja. Haluaisin käyttää tilaisuutta kiittääkseni herra Giovannia kovasta työstä tämän ehdotuksen parissa. Esittelijän tehtävä ei ole helppo, ottaen huomioon tarkistusten määrän, josta pitää keskustella lähiviikkoina. Minulla ei ole ollut mahdollisuutta käydä läpi kaikkia tarkistuksia, ja se tuskin on tämän päivän keskustelun tarkoitakaan, joten selitän ainoastaan lyhyesti pääkohdat, joita tulen painottamaan vastaisessa keskustelussa. Ensinnäkin nämä poissuljetut kysymykset. Monet tarkistukset pyrkivät heikentämään näitä kysymyksiä, mutta se ei ole ehkä hyvä idea. Jossakin maissa on erityinen organisaatio käyttää oikeussopimuksia varten, mutta täytyy muistaa, että lainsäädännön tehtävä on lisätä kilpailua ja tarjota rahalle vastinetta viranomaisille, julkiselle sektorille ja veronmaksajille myöskin vastiketta. Artikla 11, kohta 3 vaatisi selvitystä, jotta selvitäisiin, miten erotetaan tämä julkisen sektorilla sisällä toimivien toimijoiden poissulkeminen, että tässä on mukana ainoastaan yritykset, jotka eivät ole sopimusviranomaisia. of in-house. I'm also in Tämä in-house-käsite, minä kannatan tätä in-house-poikkeuksen rajoittamista minimiin, jotta ää, takaisimme kilpailun. Poikkeuksen pitäisi toimia silloin, kun oikeushenkilö ja sopimusviranomaiset va- valvovat, tai jos, täällä oikeus, jos tämä oikeushenkilö toimii vapaalla markkinoilla, mikä merkitsisi että kaikki työ tehtäisiin puolen vuoksi. Muu vääristäisi kilpailua. Jos tuo yritys kilpailisi markkinoilla muiden kanssa, jotka eivät ää, ki- kilpaile sitten muiden kanssa. 10 prosenttia voi olla jollekin operaattorille paljonkin. Ja sitten tämä käännetty in-house-poikkeus. Kohta 15 pykälä kaksi pitäisi poistaa. Tämä, tässä laaditaan tekal-päätöstä liikaa ja sekin rajoittaa kilpailua. Tämä pääsee myös sopimuksia, jotka myönnetään yritykselle, joita kaksi tai useampi sopimusviranomaista tai tahoa kontrolloi. Tämä ei ole ollenkaan sama kuin meillä on yksi viranomainen kontrolloi sitä, koska yhteisessä kontrollissa valvonta ei ole samanlaista – kuin hankintayksikön sisäinen valvonta. Jos se on yhteistä, se on jaettua. Myös se yhteistyön selkeyttämistä tarvitaan. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että horisontaalinen yhteistyö pyrkii saman julkisen tehtävän toteuttamiseen ja että hankintayksikkö ei toimi markkinoilla. Ja sitten käyttäkösopimuksen kesto. Tämä on direktiivin pääkohtia. Meidän pitäisi tehdä selväksi, että käyttökasvamukseen juoksu pitäisi rajoittaa siksi ajaksi, jolla normaali toimija saisi kulunsa ta- kustannuksensa takaisin normaalilla roilla return on investoinnin tuottoasteella ja lopettaisin kiittämällä muutama sanalla. Ja sitä käsittäisin myöskin käynnissä sopimuksia. Mitä tarjontapöntöjen tekemiseen tulee vain artikla 36 ja 37 tukea herra Juvanin ehdotusmuodossa, mutta 30 päivän aikaraja monimutkaiselle tar- tarjouksille on hankala. Uudet markkinoille tulijat voivat joutua ongelmiin ja käytössopimuksen hallitsijat häntä, sitä suositaan muiden kustannuksella, mikä menee tavoitteita vastaan. Eli kannatan tätä komission alkuperäistä yli 40 päivän aivorajaa ja sitten muutama käyttäjäsopimuksen muuttamisperiaate niiden voimassaoloaikana. Kuten useampi ihminen todennut, nämä ovat epätäydellisiä sopimuksia ja myös pitkän aikavälin sopimuksia, mikä tarkoittaa, että joustavuuttakin tarvitaan niiden muuttamisessa. Mutta, mutta tämä ää, joka pitäisi ää, ymmärtää rajoitetusti. Jotain muutos mutta sitä ei pidä pitää materiaalisena, jos tämä ää, tällainen muutos on ennakoitu sopimuksessa ja sopimusehdoissa, jossa muutoksen arvo on alle 15 prosenttia käyttösopimuksen nykyarvosta ja sitten 5 prosenttia vaikuttaa liian vähäiselle käyttösopimukselle luonteen mukaisesti, mutta oletan joitakin tarkistuksia kollegoilta. Ehkä me löydämme kompromissin. Paljon kiitoksia työstä. Löydetään yhteistyötä tästä monimutkaisessa lainsäädännön lainsäädäntökokonaisuudessa. Herra Giovanni ja kollega. Kiitoksia sitten Ryle. Kiitoksia. Haluan tehdä selväksi, että nyt kaikkia tarkistuksia on lukenut ihan yksityiskohtaisesti, mutta on mielenkiintoista, kun katsoo tätä laajuutta ja monimutka, monipuolisuutta, jota on eri, siis lähes kaikissa poliittisissa ryhmissä. Mutta ongelma liittyy nyt siihen, että ei ole tavoitteiden osalta riittävästi selkeyttä tässä direktiivissä. Ja komissioltakin puuttuu selkeyttä. Eli haluammeko oikeusvarmuutta vahvistaa direktiivillä vai haluammeko avata markkinoita? Ja minusta vaikuttaa, että esilausunnoissa ja eri ryhmissä on erilaisia vähän sekannuksia. Ja olen aina käsittänyt niin, että komissio haluaa ensisijaisesti vahvistaa oikeusvarmuutta – mutta jos nyt luen neuvoston pöytäkirjaa, niin komissiahan on siellä todennut, että ensisijaisesti halutaan avata markkinoita ja siksi, mitä tulee näihin julkisiin kysymyksiin, niin säännöt ovat paljon tiukemmat kuin julkisten hankintojen direktiivissä. No, tätä täytyy nyt selventää. Halutaanko näin todella tehdä? Minusta tuntuu, että esittelijä ei välttämättä halua toimia näin. Ja minä haluan sanoa, että minä en tätä halua. Ja meitä on varmasti tällä monia, jotka katsovat, että tämä direktiivi ei saa pakottaa markkinoiden avaamiseen takaoven kautta, koska jäsenvaltioilla on oikeus päättää siitä, millä tavalla näitä palveluita tuotetaan. Eli tässä meillä on vaikutus, että tässä on nyt hiukan sekannusta. Ja myöskin käsitin niin, että Busoi tukee markkinoiden avaamista. Eli meidän täytyy vielä keskustella hyvin paljon siitä, mitä me oikeastaan haluamme toteuttaa tällä direktiivillä ja mitä sillä ensisijaisesti halutaan tavoittaa. No sitten toinen ristiriitakohta, joka on mielestäni myöskin aika tärkeä. Teillä on korostettu tätä vapautta ja se on hyvä asia, mutta toisaalta monissa lausunnoissa ja puheenvuoroissa sosiaalidemokraattisesta ryhmästä on puhuttu tästä ja vaikuttaa, että tässä ei ole ajateltu vapautta, vaan että tässä halutaan samat rajoitukset kuin julkisten hankintojen direktiivin osalta. Ja tämä on ongelma, koska jos tätä neuvotteluvapautta ei taata palveluiden käyttöoikeuksien osalta, niin sitten tätä pelivaraa supistetaan ja tästä tulee veronmaksajille paljon hankalampaa ja kalliimpaa. Eli minä henkilökohtaisesti katson, että me tarvitsemme enemmän vapautta ja että on direktiivin pitäisi toimia niin kuin alun perin komissio oli luvannut. Eli tämä pitäisi olla kevyt järjestelmä, kevyt direktiivi, joka todellakin takaa oikeusvarmuuden. No kun katson näitä ristiriitoja näissä eri poliittisissa ryhmissä suhteessa komissioon, niin mielestäni paras tapa parlamentin edetä on se, että tämä ehdotus torjutaan, koska tämä ei enää vahvista oikeusvarmuutta, vaan lisää epävarmuutta, koska siinä ei selvennetä, mitä viime kädessä halutaan tavoittaa, siis markkinoiden avaamista, vai halutaanko vain varmistaa, että näitä prosesseja on vähemmän. Tässä epäselvyydessä pelkään, että tässä voidaan avata nyt Panduran lipas ja että viime kädessä sitten oikeudellinen tilanne on vielä epäselvempi, että vetoaisin nyt valiokuntaan, meidän täytyy torjua tämä direktiivi. Se ei mielestäni ole perusteltu, eikä siinä ole mitään lisäarvoa. Wo ist jemand von den Onko EKRstä joku tällä paikalla? Ei. GUEsta? Ei myöskään. EFDstä? Ei myöskään. No sitten täällä on kolme puheenvuoropyyntöä. Maile, Schwab ja Paiskeava. No sitten minulla olisi yksi kysymys esittelijälle, Syvänille tai sitten komissiolle Olin hiukan ärtynyt, kun Busoi puhui siitä, että nämä sisäiset säännöt pitäisi pitää hyvin tiukkoina ja rajoittavina. Ja minä lähdin siitä ja olen tästä puhunut Saksassakin ihan avoimesti. Siellähän on paljon epäilyksiä tämän suhteen. Eli ainakin kun katsotaan valtaosaa sosiaalidemokraateista ja monia muitakin, niin aina on sanottu, että me haluamme päätä tästä paikan päällä, kun kyse on julkisista kysymyksistä, eli miten nämä asiat organisoidaan. Ja sitten meillä on myöskin tuomioistuimen päätös, eli tällaisia päätöksiä tehdään siellä, missä niitä ei vielä voitu tehdä kolme viisi vuotta sitten. Eli tässä on nyt laajennettu tätä joustavuutta, ja niin kuin Buse sanoi, niin tässä ei pitäisi mitään rajoituksia tehdä. Eli Syvään ehkä te voisitte vielä kertoi oman kantanne tästä asiasta esittelijänä. Eli millä tavalla te näette tämän asian? Onko tämä laajentaminen, niin kuin mielestäni pitäisi olla, eli joustavuuden lisääntäminen, vai pitäisikö tässä toimia hyvin tiukasti? Schwab ja sitten Weisgerber. Kiitoksia puheenjohtaja. Tästä nyt on puhuttu jo monen kertaan. Eikä nyt kaikki tietenkään ole käyneet kaikkia tarkistuksia, enkä minäkään ole vielä ehtinyt niitä käydä läpi. Eli se ei tietenkään yksinkertaista keskustelua, mutta haluaisin kiittää nyt Syväniä tästä hyvin konsensushakuisesta työstä ja paljon siitä, mitä on vaadittu, on nyt saatu mukaan tähän mietintöluonnokseen. En nyt sano, että kaikki ongelmat olisi ratkaistu, mutta tämä on kuitenkin askel oikeaan ja selkeään suuntaan yksinkertaistamiseen. Artikla 11, eli yksinkertaistettu mahdollisuus kunnallisissa hankintajärjestelmissä, ja että sitä nyt yksinkertaistetaan, niin se on oikea askel oikean suuntaan. Mutta kuitenkin ennen kuin puhun yksityiskohdista, niin puhuisin siitä, että tässä valiokunnassa meillä on nyt teetetty kolme tutkimusta – jotta voimme hiukan katsoa tätä perustetta tälle direktiiville. Ja täytyy sanoa, että kun nyt olen katsonut viidellä viikolla näitä tutkimuksia, niin en oikeastaan paljon sitä viisastunut. Olen jo kuullut, että tämä on mennyt läpi, nämä selitykset, mutta meidän meppien on aika vaikea toimia, kun tämä asia on niin monimutkainen ja eri jäsenvaltioissa oikeustilanne on hyvin erilainen, mutta myöskin poliittiset ja hallinnolliset perinteet ovat hyvin erilaisia. Eli on hyvin vaikea löytää se oikea kultainen keskitie, jos on näin paljon vielä tuntemattomia tekijöitä, eikä komissio välttämättä ole myöskään toimittanut kaikkia perusteluita tämän ehdotuksen osalta. Eli tässä ei ole mitään selkeyttä ja olen hiukan neuvoton. No sitten tämä artikla 11 vielä. Kun keskustelemme tästä direktiivistä, niin täytyy muistaa, että tässä on oikeudellista epäselvyyttä, mitä komissiokin on moneen kertaan korostanut. Ja edistelee ehkä voi tästä vielä kertoa. Tästä voidaan keskustella pitkäänkin. Eli esimerkiksi hänen kunnassaan on tehty tällainen käyttöoikeuskysymys, ja se on sitten oikaistu Euroopan tasolla, ja myöskin Saksassa on monia menettelyitä, joita on sovellettu. Eli oikeudellinen selkeys, vaikka en ota siihen kantaa, niin se pitää kuitenkin nyt pitää mielessä. Ja esittelijä pyrkii siihen, että löytettäisiin nyt kultainen keskitie tässä kysymyksessä, mutta katson kuitenkin, että tähän keskitiehen liittyy myöskin se, että meillä on näissä menettelyissä enemmän joustavuutta. Ja viime kädessähän tätä sääntöä ei voida soveltaa ihan sataprosenttisesti. Ja lopuksi vielä kaikkialla, missä poliittisesti tehdään päätöksiä näistä tarjouksista, niin myöskin kuluttajat voivat sitten ja muut tietävät, miksi yksi tarjous on hyväksytty eikä toisia. Ja siinä mielessä tämän askel oikeaan suuntaan, vaikkeikaan tämä nyt ihan noudata kaikkia kilpailuun liittyviä kysymyksiä. No, keskustelu ei tietenkään pääty tähän. Meillä on vielä hyvin paljon tekemistä, mutta Syvänin mietintö on kuitenkin askel oikeaan suuntaan. Kiitos. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijä hyvästä työstä. On kuitenkin muutamia kohtia, joista haluaisin puhua, ja olisi hyvä, jos voisimme avoimesti ja rakentavasti tehdä yhteistyötä, ja olen vakuuttunut, että näin tulee käymään. Ensinnäkin olen Ryylen kanssa samaa mieltä siitä, että minunkin mielestäni, eikä tämä ole pelkästään meidän kantamme, vaan monet kollegat ovat tällä kannalla, eli tämän direktiivin lisäarvo ei vieläkään ole ihan selvillä. Minua ihmetyttää edelleen, miksi tämä direktiivi on tarpeellinen. Ja sitten kun tässä puhutaan vaikka syrjimättömyydestä Euroopan tasolla, niin näissä kysymyksissä olen samalla kannalla. Eli tällaista direktiiviä ei oikeastaan tarvita. No tukeeko sitten enemmistö parlamentissa direktiiviä? No jos näin on, sitä pitää kuitenkin monessa kohtaa muuttaa, jotta Voisimme estää liiallista byrokratiaa myöskin kunnallistasolla. Siinäkin pitää saada lisää joustavuutta, mutta ei pelkästään kunnatasolla, vaan on sanottu, että myöskin pk-yritysten tilannetta halutaan edistää. Ja täytyy nyt miettiä, onko tämänhetkinen ehdotus elää, että se edistää asiaa tähän suuntaan. No sitten ensinnäkin Weileria tukisin, kun sanoitte, että kuntien välistä yhteistyötä pitää vahvistaa. No komission päätavoitehan oli, että kun kyse on täysin avoimista taloudellisista kysymyksistä, niin silloin nämä asiat pitää poistaa soveltamisalasta, mutta direktiivin sanamuoto kuitenkin mahdollistaa sen, että näin ei toimita. Eli monet kunnat haluavat tämän mahdollisuuden toteuttaa näitä hankkeita omin varoin, Esimerkiksi Saksassa on näin. Eli siellä tarjotaan monenlaisia palveluita ja tätä mallia pitää noudattaa. Se on hyvin luotettava sitä on noudatettu pitkään. Ja sitten on erinäisiä kohtia näissä kahdessa direktiivissä, esimerkiksi käyttöoikeusdirektiivissä ja julkisten hankintojen direktiivissä. Tässä pitää nyt olla johdonmukaisuutta. Tästä pitää vielä keskustella ja tätä täytyy tarkistella, koska nämä kummatkin pitää sitten muotoilla samansuuntaisesti. Ja sitten tässä on puhuttu tästä yksityisen pääoman passiivisesta osallistumisesta. Meidän pitää mahdollistaa se. Eli meidän täytyy varmistaa, että tämä noudattaa myöskin tuomioistuimen päätöstä. Eli ei pidä olla millään yrityksellä mitään selkeää valta-asemaa. Tämä koskee myöskin yksityistä pääomaa mutta se ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että silloin on pakko tehdä julkinen tarjouskilpailu. Ja sitten 90 prosenttia näistä kysymyksistä pitää nyt miettiä uudelleen. Ja meidän täytyy nyt miettiä tämän prosenttiluvun oikeasuhtaisuutta. Eli sen pitää liittyä ainoastaan toimintoihin, jotka liittyvät näihin sopimuksiin. Eli tarkistuksessa, joita täällä on tehty, niin olisi hyvä, jos löytäisimme sitten näihin kysymyksiin rakentavan ratkaisun. No sitten katson myöskin näistä kynnysarvoista. Kun katsotaan näitä käyttöoikeuksia, niin ne ovat liian alhaisia. Niitä pitäisi korottaa. Ja me olemme laatineet tästä tarkistuksen. Ja tämä ei liity mitenkään kansainvälisiin velvoitteisiin. Eli tämä ei välttämättä ole mikään peruste ja voisimme myöskin tehdä tästä kompromissin. Ja meidän täytyy miettiä myöskin näitä poikkeuksia. Ja Juvin on ottanut mukaan tiettyjä aloja, mutta ei toisia. Eli meidän täytyy olla tässäkin johdonmukaisia ja sanoa, että jos jotkut alat otetaan mukaan, niin sitten täytyy esimerkiksi myös pelastus- ja vesipalvelut ottaa harkinnanalaiseksi. Ja sitten sähkömarkkinat, pitääkö niitä säännellä. Ja sitten vesialalla Eli siihen liittyy tärkeitä ympäristökysymyksiä. Ja sitten vesimarkkinoiden vapauttaminen on erittäin vaarallista. Ja se ei ole suositeltavaa ja siksi meidän pitäisi vesiala ottaa tästä pois, samoin kuin pelastuspalvelut. Itse tulen tasankoalueelta ja on tärkeää, että tällaisilla alueilla ihmisiä voidaan auttaa. Ja meidän täytyy miettiä erilaisia instituutioita, jotka voivat antaa tätä ensiapua paikan päällä. Ja jos tehdään julkisia tarveluita, niin silloin nämä eivät enää ole kannattavia palveluita, eikä näitä palveluita enää voida taata. Ja se on erittäin vaarallista kansalaisille, ja siksi meidän täytyisi nämä palvelut, pelastuspalvelut ottaa tästä pois. Ja ilmeisesti tästä ei vielä neuvostossakaan ole keskusteltu. Ja olisi hyvä, jos me voisimme saada aikaan rakentavan ratkaisun, vaikkakin täytyy sanoa, että mielestäni tämä direktiivi ei ole tarpeellinen. So, bevor ich der Kommission... No niin ennen kuin komissio saa puheenvuoron, niin haluaisin Weisgerberille sanoa ihan lyhyesti, että siteerasta minä oikein, mutta periaatteessa minä kannatan kuitenkin direktiiviä oikeusvarmuuden takia. Mutta katson kuitenkin, niin kuin tekin totesitte, että meidän täytyy esimerkiksi nämä pelastuspalvelut ja monet muutkin sitten pystyä järjestämään itsenäisesti. Ja olisi tärkeää, että komissio vielä kertoisi, mikä nyt on kynnysarvojen tilanne. Sehän on tässä mietinnössä eri, erilainen kuin Tarabella mietinnössä, ja sitten näistä poikkeuksista pitää vielä keskustella. Ja sitten sitten pyytäisin vielä, niin, eli Juvan, ehkä te vielä lopuksi voisitte loppupuheenvuorossanne kertoa oman kantanne näihin prosenttilukuihin, joista Weisgerber puhui. Eli mikä on teidän kantanne esittelijänä? 90 prosenttia, 80 prosenttia, 25 prosenttia. Tässä on eri, hyvin suuri kirjo erilaisia ehdotuksia, eli mikä on teidän ehdotuksenne? No sitten Mayer vielä komissiosta on pyytänyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission puolesta sanoisin, että me voimme säätää lakeja, jos me vastaamme asioista, eli jos se on siis mahdollista. Me voimme tehdä jotain, jos se on mielekästä, ja se on ihan oikein, että tehdään mielekkäitä asioita. Mutta asioita pitää tehdä ainoastaan, jos ne ovat tarpeellisia. Ja nämä ovat sitten kolme aivan eri asiaa. Ja jos nyt luen lehtiä viime viikkojen osalta Saksassa, mutta myöskin muissa maissa, niin siellä nyt ei ole paljon kirjoitettu, mutta hiukan kuitenkin. Siellä on yhä enemmän skeptisyyttä eurooppalaista lainsäädäntöä kohtaan aivan uskomattomalla tavalla. Ja se varmasti liittyy siihen, että kun ajatellaan näitä kriisiä ja pelas, pelastuspaketteja ja muuta tietyissä valtioissa, niin näihin se liittyy varmasti, mutta ihmiset eivät osaa tehdä eroa kansallisen oikeuden välille, mitä tulee näihin pelastuspaketteihin vaikka, ja mikä on sitten eurooppalaista oikeutta, mitä Euroopan tasolla tehdään. Ja kun jatkuvasti puhutaan esimerkiksi näistä hehkulampuista ja muista, jotka koskettavat ihmisiä ihan suoraan. Esimerkiksi sadan vatin lamppu, joka olisi samanlainen kuin LED-lamppu. No on sitten lamppuja, jotka voivat maksaa vaikka 56 euroa. Niin ihmiset eivät käsitä, mitä täällä oikein tehdään. Se ei ole tarpeellista, se ei ole mielekästä, vaikka se olisi mahdollistakin. Ja siksi, kun ajatellaan nyt tätäkin ehdotusta, niin mielestäni se ei ole tarpeellinen. Me voimme pärjätä ilman tätäkin. Osittain tämä on mielekäs, mutta ainoastaan hyvin pieneltä osin, jos tämä supistetaan vain siihen, mikä on todellakin mielekästä, eikä nyt laajenneta tätä tarpeettomasti. Mutta todellakin, kun ajatellaan tätä mielekkyyttä, eikä ainoastaan sitä mitään mahdollista, että tehtäisiin kaikki mikä mahdollista, ainoastaan siksi, että komissio on tehnyt ehdotuksen – Hyvät kollegat, meidän täytyy nyt sopia näistä perusasioista. Meillä on ehdotus, meillä on esittelijä. Tämä nyt ei liity teidän työhönne mitenkään, tämä on ihan yleisesti huomioitu. Eli meillä on ehdotus, esittelijä ja asia täytyy hoitaa. Meidän täytyy nyt vihdoinkin todeta, että mikä ei ole tarpeellista, niin sitä ei tehdä. Jos se on järkevää, niin se tehdään, mutta ei tehdä ainoastaan siksi, että se on mahdollista. Eli meidän täytyy nyt tämä todeta hyvin voimakkaisesti, koska jatkuvasti saan tällaisia yhden ottoja ja mielestäni ne ovat ihan perusteltuja kantoja. Kiitos. Sitten komissio. Thank you very much, Matt. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää teitä kaikista tarkistuksista, joita olemme saaneet, ja kaikista ponnisteluista ja työstä, joita valiokunta on tehnyt liittyen tähän käyttöoppiin oikeussopimusten tekemiseen. Me arvostamme tätä vaikeuksista huolimatta. Kuten useamman kerran aikaisemmin olemme todenneet, ää, esittelijän mietintöluonnos työdyttää meitä kovasti. Meistä tämä on askel oikeaan suuntaan hyvän ratkaisun löytämiseksi alueella, jossa säätelyä tarvitaan. Meidän mielestä tämä selkeyttää ja yksinkertaistaa tekstiä, luo hyvän pohjan vastaiselle työlle, ja tässä mielessä komissio voi allekirjoittaa esittelijän tekstin. Tarkistuksia on tehty paljon, ja ne vetävät eri suuntiin. Kaikkien kommentoi. Esitän yleisiä kommentteja joistakin, jotka ovat direktin kannalta tärkeimpiä. reagoisin my- myös tähän väitettyyn hämminkin direktiivin tavoitteiden suhteen. Minusta on, tässä on tehty selväksi, että tämä direktiivi tarjoaa välineen, jolla julkinen sektori voi tehdä hankintoja julkisin varoin. Hankintamenettely, jota aikaisemmin ei ole ollut olemassa. Meillä on ollut 40 vuotta julkisen, julkisten hankintojen sääntöjä lukuun ottamatta käyttöoikeusvimoksia. Palveluiden tarjoaminen ei ole mahdollista. Di- direktiivi tarjoaa räätälöitä ratkaisuja. Me puhumme nyt välineestä, menettelystä, jolla voidaan tehdä julkisia hakintoja. Tässä mielessä direktiivi tarjoaa mahdollisuuden kaikille taloudellisille toimijoille kautta Euroopan, koska tässä puhutaan sisämarkkinoista. Puhumme markkinoista ja siksi kaikkien taloudellisten toimien, saksalaisten, suomalaisten tai brittien, heillä on täysi oikeus toimiin, jotka ovat muuallakin markkinoilla. Tämä koskee sekä pieniä että suuria yrityksiä. Tämä auttaa pk-yrityksiä tarjoamalla pääsyn markkinoille. Ehdotuksen tavoite on tehdä mahdollisimman yksinkertaiset säännöt. tämä on ensinnäkin julkisia hankintoja koskeva väline, joka tarjoaa työkalun kaikille taloudellisille toimille ja kaikkein yksinkertaisimmalla tavalla. Sitten tämä isoin tarkistusblokki ensimmäisenä hylkäysjärjestykset komissio ei nä- ole iloinen näistä, mutta ymmärtää, että tällainen vaihtoehtokin on. Mutta äh, on tervetullutta, että on myös halua työstää direktiivin muita aspekteja. Ja että hylkääminen on vain yksi ääni. Selkeyttämiseen ja tavoitteeseen liittyen on useampi tarkastus tekee selkeän äh, tarki, täsmennyksen, että tällä ei pyritä yksityistä palveluita ja että julkisviranomainen voi itse päättää, miten palvelu ulkoistetaan. Mitä yleisen tällaisen etuun liittyvät palveluihin tulee, joissa julkisella sektorilla on mahdollisuus tarjota näitä palveluita niin kuin se parhaaksi katsoo. Nämä ovat tervetulleita. Sitten nämä poissuljetut kohdat direktiivillä täytyy olla tavoitteensa, että se on merkityksellinen. Ja jos kaikki taloudellisesti tärkeät ja ei tärkeä palvelut, niiden poissulkeminen menisi tuomioistuimen päätöksiä vastaan. Totta kai parlamentti on lainsäädäntötekijä, mutta Tuomioistuin on todennut, että julkishankinnan säännöt koskevat myöskin yleistä taloudellista etua koskevia palveluita, joten ehdotukset niiden sulkemiseksi pois ovat legal lainsäädännön vastaisia. Ja on myös selkeästi todettu, julkista hankintaa koskevat säännöt koskevat näitä palveluita. Tämä liittyy sen ymmärtämiseen, mistä palveluista puhutaan mitä määritelmiin tulee. Kaikki tarkistukset, jotka pyrkivät äh, selkeyttämään, mikä on ja mikä ei ole sopimus. Se on selkeä, että äh, se on, hyvä, on tärkeää todeta, että lisenssit eivät kuulu tähän. Nämä tarkistukset ovat hyödyllisiä. Sitten julkisen sektorin välisestä yhteistyöstä. Useampi puhuja puhui tästä. Komission ehdotus seuraa tapausoikeutta. Jossakin tapauksessa menee vähän pidemmälle, tarjoaa mansuuden julkisen sektorin toimijoille mahdollisuutta yhteistyöhön. Tuomioitimet eivät tätä niin selkeästi todenneet, mutta komission mielestä on tärkeää, että julkisella sektorilla tämä vapaus tarjota. Ja siksi 15 artikla on muokattu niin kuin on, mutta täytyy muistaa, että tuomioistuin selkeästi totesi, että tämä on julkisen sektorin yhteistyötä ja silloin yksityisen pääoman mukaan ottaminen pitää sulkea pois. Ja tämähän liittyy äh, siihen, että julkinen hankin, julkiset hankintasäännöt eivät koske äh, yhteisiä sisäisen määrä, määräysvallan tapauksia. Komissio on myös tehnyt ehdotuksia, joilla pyritään helpottamaan sopimusten muuttamista ja myös tapausoikeuden pohjalta – Ja muuttaminen on hyödyllistä sopimusten juoksuajan aikana. On tehty joko tarkistuksia, jotka liittyvät jäsenvaltioiden, on samansuuntaisia kuin jäsenvaltioiden ehdotukset tarkistuksessa, ja lähentymistä on tapahtunut jo tänään. Jäsenvaltioiden ehdotukset ovat aika stabiileja joidenkin asioiden suhteen, menevät Suomaan suuntaan, ja tämä tarjoaa mahdollisuuden rakentavaa keskustelua. Hat, ja, ich habe Frau Rühle gesehen, aber ich habe noch... Minäkin olisin vielä yksi kysymys ennen Ryyleä. Siis te ette vastanneet tähän minun kysymykseen, joka liittyy kynnysarvoihin. Äh, Se frage. Niin ihan kysy- lyhyt kysymys. Siis ymmärsikö nyt oikein? Se sanoitte, että yleishyödylliset palvelut tuomioistuimen tulkinnan mukaan kuuluvat tämän lainsäädännön piiriin. Se on aika laaja tulkinta ja haluan nyt varmistaa vielä tämän. Jos nyt katsotte Lissabonin sopimusta, niin siellähän on yksi se, että se todettu, että palvelu, yleishyödyllisten palveluiden palvelut kuluvat vain jäsenvaltioille. Ainoastaan yleishyödyllisissä talouspalveluissa on tiettyä vastuullisuutta. Um, with regard to service of general economic interest. Kun ajatellaan yleishyödyllisiä palveluja, niin komissio katsoo, että ehdotus tarkistuksessa, jossa selitetään, että tällaisten palvelujen organisointi on jäsenvaltioiden vastuulla on tarpeellinen ja hyödyllinen. Tämä on linjassa olemassa olevan lainsäädännön kanssa, mutta huomautamme kuitenkin, että yleisöllisten palvelujen poisjättö direktiivin soveltamisalasta ei ole tuomioistuimen näkökulmasta harkinnan, harkinnanvaraista mahdollista. Tässä on Eurovasar-tapaus muun muassa esimerkkinä tällaisesta tilanteesta. Nyt kuitenkin tilanne on hieman toisenlainen verrattuna julkisiin sopimuksiin, mutta ei täysin erilainen. Eli ei ole täyttä vapautta määritellä kynnyksiä. Meillähän on myös kahdenvälisiä kansallisia sopimuksia, joita EU ja kolmannet maat ovat allekirjoittaneet, ja siellä on määritelty kynnysarvoja. Tässä mielessä, jos aiomme neuvotella toisenlaisia kynnysarvoja, niin sillä olisi sitten seuraamuksia myös kansainvälisiin sopimuksiin. Meillä on siis kahdenvälisiä sopimuksia, joissa on määritelty tällaisia kynnysarvoja. No ja, wir haben noch etwas Zeit. Meillä on vielä hiukan aikaa. Eli Ryyle vielä, olkaa hyvä. Die Frage, die Frage war nur, ob wir kommen könnten. Also das war nur die Frage, ob wir... Siis, nämä, voimmeko vielä saada näitä kahdenvälisiä sopimuksia? Um, Niin, tätä minäkin haluaisin kysyä. Eli voisitko vielä kirjallisesti ilmoittaa meille, millaisista sopimuksesta on kyse. Tässä valiokunnassa on taipumus korottaa näitä kynnysarvoja, mutta toisaalta me olemme riittävän viisaita, että me nyt ala riidellä kolmansien valtioiden kanssa. Eli tästä olisi apua keskustelullemme, jos voisitte toimittaa meille nämä tiedot. Ja, ich überlege, ich sehe Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Ei, tämä nyt varmaan aika tyhjentävästi käsiteltiin tämä aihe. Ja nyt sitten, Jyvän, te saatte vielä loppupuheenvuoron. Merci, madame la présidente. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Olen tehnyt runsaasti muistinpanoja, toivottavasti en unohda kauheasti. Ensiksi Peterille. Äh, ää, äh, ainahan sen tämä onnistuu hyvin, kun sanotaan, että Eurooppa tekee liikaa asioita. Kaikissa puheissa se toimii. Meidän pitää ottaa tästä tuollaisiin puheisiin. Minä pystyn äh, kaikilla foorumeilla pärjäämään tuolla puheella. Ja helppo ratkaisu ei pitäisi olla tuossa. Meidän pitäisi lähteä siitä, että me olemme Euroopan kansan kansalaisia. Me luomme uutta auttaa kansakuntaa kollektiivisesti, jossa, jossa me rauhallisesti hyväksymme yhteisiä sääntöjä. Meidän tehtävä on luoda tämä juridinen korpus. En puhu ainoastaan tästä asiasta. Meidän tehtävä on helpottaa yhteistä asioiden hoitoa. Minun ihan teini että Eurooppa huomenna, jopa yli huomenna – on samaa mieltä, että meillä on yhteiset lait pohjoisesta etelään. Ja sen sanomme, että Eurooppa tekee liikaa. Haluaisin, että Eurooppa homogenisoisi asioita. Tekisi asioita yhteisemmäksi. Se kävisi minulle. Ja kerron vastaharva Weilerille. Kysytte minun perusfilosofiastani. Mitä ta- tarkistusten yli uskon? Ensinnäkin uskon, että käyttöoikeussopimukset eivät ole kuin täydentävä työkalu julkiselle sektorille. Työkaluna sitä pitää pitää. On pidettävä huolta siitä, että käyttöoikeussopimus ei ole mitään y- kyökin oven kautta tapahtuvaa yksityistämistä. Tämä on työkalu, jota julkinen sektori voi käyttää tai ei. Piste. Ei pidä avata keskustelua siitä, onko parempi yks, yksityistä vettä vai ei. Tämä ei ole keskustelu näihin. Minä en tiedä. Minä haluan, että pormestari, kaupunginjohtaja, alueen johtaja voi valittajien edustajien kanssa päättää, miten asioita hallinnoidaan joko, että se tapahtuu omassa määräysvallassa in-house, ja tämä direktiivi mahdollistaa se, tai sitten mä varten tämän ää, äh, määräaikaisen asioiden hoidon. Onko tämä yksintystämistä? Ei. Tämä on hallintamenettely, joka mahdollistaa sen, että yksityinen toimija määrätön ajan toimii. Sallitte tämän pienen ekskursion, digression tällä alueella. On jotakin, jotka pitävät, että teksti on hyvä, koska se avasi ovet yksityistämiselle. Mutta ihmiset, jotka sanovat tämän Kuunnelkaa nyt. Ihmiset puolustavat järjestelmiä, joissa julkisen sektorin palveluita on jo annettu yksityiselle toimijoille. Sopimuksella ei mitään kestoa, ei mitään kilpailua. Anteeksi vaan. Minä kutsun tuota yksityistämiseksi näissä oloissa. Haluatteko näin tehdään? Tämä tehdään transparentisti, ehdokkaita kohdellaan tasavertaisesti. Arvo Weilerille sinne, että tarvitaan oikeusvarmuutta. Voin toistaa tämä. Ajatelkaa, kuinka paljon päätöksiä tuomioistuimessa on kymmenen vuoden aikana ollut. Merkittävä määrä pä- päätöksiä käyttöoikeussopimuksista. Säännöistä minä totesin, että me rakennamme Euroopan kansakuntaa. Ja kollegalle objektiivisesti käyttökeussopimukset ovat rajat ylittävä asia. Otetaan esimerkki, joka tunnette. Ja tämä Carlsen Vassa, se on olennaisesti julkisen sektorin yhtiö. 1,3 prosenttia on yksityistä. 1,3 prosenttia pääomasta on yksityistä, loppu julkista. Se ottaa nyt osaa Äh, Bordon alueen äh, vesihuoltoon. Eikö tämä ollut vähän ristiriidassa? Bordonhan tunnetaan viinistä pikemmin kuin vedestä, mutta, mutta tässä on tämä reaalinen kysymys. Äh, jotkut ovat sanoneet, että mitä rajat ylittäviä vaikutuksia tällä ei ole, mutta sillä on. Mutta kysymys on siitä, kuinka paljon julkinen sektori haluaa yksityistä pääomaa mukaan palveluiden pyörittämiseen. Tehköön, mm, tehköön niin, mutta transparentisti. Ja kun tätä valintaan aito, että on vali, mistä valita. Tiedämme, että historiallisista syistä tämä koskee kaikkia maita. Tämä on monimutkaista, koska meillä on järjestelmiä, jotka toimivat ja joita ei pidä saada polvilleen. Minun täytyy olla keinot, jolla antaa aikaa järjestelmien sopeuttamiseksi. Otan esimerkin asiasta, jossa olen uhri. Olen Pariisin lähellä olevan kunnan pormestari. 2004 annoin yritykselle, jossa on 60 prosenttia julkista pääomaa käyttää sopimukseen. Ei hallinnon erään yhtä asiaa kunnassamme, 2004. Me emme kilpailuttaneet silloin, koska se oli, se oli historiallinen toimija. Kaikki toisivat sen. 2012 tämä käyttöoikeusopimus äh, hylättiin Ranskassa äh, perussopimusten pohjalta. Kilpailutusta ei ollut. 200 äh, miljoonaa euroa tässä tulee nyt eteen, koska perussopimukselle kunnioitettu. Toivon, että kenellekään täällä ei tapahdu niin. Mutta sanon, mitä ajattelen. Ihan oikeasti. Me on kollektiivista itsepetosta, jos me ajattelemme, että kun näin on aina toimittu, aina näin toimitaan. Jonain päivänä tuomari sanoo jollekin rakenteelle, juridiselle rakenteelle, joka hallinnoi sitä tai tätä tuossa tai tässä kunnassa, tuossa 11 pääomaa, Kilpailutusta ei ollut. Ehdokkaita ei ole kohdeltu tasavertaisesti, joten sopimus mitätöidään. Tätä täytyy ajatella. Me ehdotamme keinoa, jotta me pääsisimme tästä pulmasta eroon. Ja pitää määritellä, mikä on silloin mukana, mikä ei. Kun yksittäistä pääomaa on, meillä täytyy olla erittäin yksinkertainen sääntö. Rava Ruulle mainitsi tämän säännön, että sään menettely pitää olla yksinkertainen. Ja tämän prosessin pitäisi olla sellainen, että meillä on kaksi etappia. Ensinnä julkisena toimijana minä sanon, että täytyy kilpailuttaa tämä tai tuo ilmaisen halunni kilpailuttaa. Toinen vaihe. Ilmoitan, että olen tehnyt valinnan. Tässä välissä teen mitä teen. teen, mitä teen omien säteen mukaan. Näinkin helposti voidaan toimia, ja se riittää. Tämä ei ole lisätyötä julkisviranomaiselle. Tämä no vain tai, että toimimme tasaveroisesti. Ja kun julkinen sektori haluaa pitää omassa määräysvallassaan veden, sähkön, jätteiden, Halonen, niin se voidaan tehdä siis sitten in-house. Täytyy tehdä tämä selkeästi. Puhutte 10-20 prosentista. En tiedä, mikä on oikea luku. Onkohan sellaista? Mutta mikä on filosofia? Me haluamme välttää jotain. Otamme esimerkki. Esimerkiksi parissa jokin julkinen organismi, joka hallinnoi Pariisin jätteitä in-house 100 prosenttia julkista. Että mä olisin huomannut sanoa, että minä aion tehdä samaa kuin Strasbourgissa, minä toimin kilpailijana. Ei. Jos toimit omassa määräysvallassa, se toimitaan sillä rakenteella, joka on antanut tämän luvan toimia. Eli tässä tapauksessa Pariisilla. Tämä 10 prosentin sääntö on tässä, eli 90 prosenttia prosenttia toimista olisi sille äh, julkisen sektorin edustajalle, jota varten minut on luotu, jotta ei vinoitettaisi kilpailua. Eli tämä ei ole yksityistämistä, sen pitäisi olla sitä, täytyy olla tarkkaana. Ja julkisen sektorin täytyy luoda säännöt, mutta kun julkinen sektori on luonut säännöt, sen pitää noudattaa niitä. Ja se, kun julkinen sektori haluaa pitää palvelun täysin omassa määräysvallassaan, se voi tehdä niin. Ja kun, kun 11 pääomaa mukana on ihan järkevää, niin että sillä kilpailutetaan. Että ei tapahdu tällaisia kämmejä, joita minullakin on käynyt. Tämä sitä ei kilpailuttu ei tämä johtunut siitä, että minulla oli omia etoja. Se, tässä kävi näin, kun näin tehtiin historiallisesti. Näin peräpeiliin katsoen, jos minulla olisi kuusi kuukautta enemmän tätä menettelyä varten. Ja olisin kuitenkin valinnut saman vaihtoehden, koska ratkaisu toimii. En ole mikään dogmaatikko. Haluan kiinnittää huomiota siihen, että silloin kun yksityistä ja julkista pääomaa yhdistetään ja kilpailuja ei, kilpailutusta ei ole, niin älkääkö sinisilmäisiä. Tästä tulee isoja juridisia ongelmia tulevaisuudessa. Ja käännyn Bernadettin suuntaan ja Marielin suuntaan no, ranskalaisten puoleen. Me muistamme Ranskassa 25 vuotta sitten, kun hyväksymme lakeja. tämä oli vain yksi. Se oli lähinnä vastainen taistelu. Me tiedämme hyvin, että no, julkinen sektori tietyssä määrin teki päätöksiä siellä täällä vähän asioiden helpotetusti. Ja meillä oli omat tavoitteemme. En tiedä, pitäisikö tämä tavoite meillä nyt etumainen, mutta jos me voimme tällaista edistää, niin hyvä, niin toivottavasti vastasin kattavasti kysymyksiin. Nun gut. Um... No niin. Meillä on vielä kolme minuuttia aikaa, eli Bernadette. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää Filippiä siitä, mitä hän juuri sanoi. Haluaisin rauhoittaa kaikkia niitä, jotka huolia ovat nostaneet esille. Tämä kommentti oli hyvin tärkeä. Aiemmin Ranskassa vallitsi viidakon laki ja tämä oli yksi niistä harvoista laeista, joita ei koskaan kyseenalaistettu ja joita kaikki tällä hetkellä osaavat arvostaa. Alueelliset, paikalliset viranomaiset, julkisella taholla, yksityisellä puolella. Varmaankin olet samaa mieltä kanssani, että tämä oli merkittävä askel eteenpäin avoimuuden hengessä ja yhtäläisen kohtelun periaatteen toteutumisen kannalta. Tällä suojellaan sekä kuluttajia että myös eh, julkisia viranomaisia, poliitikkoja. I said we have not that... Niin sanoin, että Saksan vesisektorilla ei ole korruptiota, mutta vaikka tämä direktiivi on, niin Ranskassa edelleen on korruptiota. Um, okay, ich möchte zum... No niin. Lopuksi haluaisin kiittää esittelijä Syväniä. Tässä tuli vähän filosofiakin, filosofisiakin kysymyksiä esille. Tämähän on meille kaikille Eurooppa-myönteisille iloinen asia. Eli me voimme torjua myöskin tällaista Eurooppa-vastaisuutta. Ja kun ajatellaan tätä lakia, niin mielestäni on mielenkiintoista, että sanoitte, että ranskalaiset ja kaikki suuret puolueryhmät ovat samaa mieltä siitä, että tämä oli hyvä laki, kun se hyväksyttiin 25 vuotta sitten, koska sillä torjuttiin korruptiota – ja totta kai tällaista korruptiota ei ole Saksassa, mutta ei nyt voi sanoa, etteikö mitään korruptiota olisi julkisviranomaisten tasalla. Tiedän monia tapauksissa, joissa esimerkiksi pormestareita on tutkittu. Ja vielä lopuksi sanoisin, että olin juuri Sisiliassa erityisvaliokunnan mukana. Ja siellähän korruptio ei ole mikään ihan pikkuasia. Sanon nyt vain tämän verran. Ja kun ajatellaan myöskin näitä julkisia tarjouskilpailuita, ja on monia maita, myöskin Keski-Euroopassa, ei pelkästään Etelä-Euroopassa, jotka voisivat hyötyä tällaisesta välineestä. Salissa puhutaan ilman mikrofonia. Niin, Siis tiedän, mitä tarkoitatte, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että korruptio joissain valtioissa on pahentunut talouskriisin yhteydessä ja aina löydetään hyvin luovia tapoja kiertää lakeja ja hyväksikäyttää lakeja. Jos me voimme laatia selkeitä, yksinkertaisia rakenteita, niin uskon, että se on oikein, mutta pitää olla selkeitä rakenteita. No niin, sitten äänestyksestä. Niin syvään, jos nyt oikein luen, niin äänestys on 18. joulukuuta. Eli äänestämme tästä tärkeästä mietinnöstä ja kompromissitarkistuksista ja monista tarkistuksista. Siis korostan tätä nyt ihan sen takia, että tämän viimeinen päivä, jolloin MEPit ovat täällä Brysselissä. Eli koordinaattorin pitää tietää, että ei riitä, että täällä on vain 6-7 meppiä paikalla, kun äänestämme tästä mietinnöstä, vaan koordinaattorin täytyy nyt miettiä, onko tämä 18. päivä ihan järkevä. Siis minulle se ei ole mikään ongelma, mutta jos meitä on näin vähän silloinkin paikalla, niin mielestäni se on aika ikävä juttu. Eli tämä siis Syvänin mietintö ja seuraavaksi sitten viimeinen kohta esityslistalla. Ja esittelijä ja varjoesittelijät eivät ole vielä paikalla. Ai Schwab hoitaa tämän. Selvä. Eli yksi varjoesittelijä on jo paikalla ja sitten sosiaalisten demokraat lehtien esittely ilmeisesti on tulossa paikalle. De Jong on nyt paikalla, Ryyle. No, odottelemme nyt pari minuuttia. Tarabella on jo matkalla tänne. Um. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, arvoisat vieraat. Tämä on tietysti kiintoisa aihe, joka käsiteltiin, mutta samoin myöskin seuraava, eli kohdat 7 ja 8 esityslistalta. Esittelijä on Tarabella sosialisteista ja demokraateista, ja aiheena ovat julkiset hankinnat. Eli Tarabella, olkaa hyvä. Merci. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja, rakkaat kollegat. Neuvottelut ovat viime viikkoina edistyneet julkisten hankintojen suhteen ja puolet näistä ryppäistä on käyty läpi menettelyjä neljä Hankinnoista on vety loppuun. Avoimia kysymyksiä on 3, 7, 8 ja 2 rypäistä. 5, 9, 10 ovat rypäitä, joita ei ole käsitelty 90 puhutaan, ja sovellusalasta vastavuoroisuudesta, hallinnasta ja pk-yritysten pääsystä julkiselle markkinoille. Nämä ovat tärkeitä teemiä, joita me käsittelemme. Tämän keskustelun erittäin hyödyllinen, että saamme selville eri osapuolten Kannan tästä tarkasta kysymyksestä torstaita ajatellen. No, keskiviikkona torstaina. Torstaina on seuraava varjastelun tapaaminen. Äh, aloitetaan niistä klustereista, joista varjojen kanssa on keskusteltu kuten Seiskasta, joka koskee julkaisua, transparenssia ja variantteja. Ja minä pyrin lisäämään oikeusvarmiutta näiden varianttien suhteen jota ei oletusarvoisesti pidä tarjota, koska ne tarjoavat avaimen oveen budjettiyrityksille. Variantimahdollisuus täytyy tarjota silloin, kun lisäkustannukset eivät ole liian suuret. Ja klusteri kahdeksan menettelykysymykset on erittäin tärkeä osa tätä direktiiviä. Ja olemme viemässä loppuparlamentin kantaa tästä eturistiriidat täytyy määritelmä ja se, sillä täytyy olla sovellettava määritelmä. Siksi ehdotan, että eturistiriidat ää, määritellään taloudellisesti per, perhesuhteissa ja muuten, eikä tällainen komission alkuperäisessä, joka liittyy tällainen tunteisiin. Transparenssi on direktiivin tärkein pilari ja artikla 18, joka liittyy luottamuksen suuteen, ehdotan sinne erittäin, mielestäni erittäin puolesta välisestä. Tämä tarjousten käsittelijä ei saa paljastaa mitään ää, teollista pääomaa tai taloudellista tietoa, mutta voi tarjota informaatiota, joka voi lisätä kontrollia ja transparenssia tarjouskierroksilla. Keskustelu on avoin. Olen tavannut kaikkia varjoesittelijöitä ja muistutan myös, olen tavat myös seitsemän valiokunnan vastaavia, jotka ovat esittämässä tai ovat jo esittäneetkin lausunnon tästä. Odotan, että me kaikki saavutamme tasapainon, kompromissien pohjalta, jota ei ole esitetty tai tullaan esittämään. Mutta tällä on asioita, joista on väärinkäsityksiä, joissa ei ehkä ole löytynyt kompromisseja tai Tämä liittyy kohtaan 69 epänormaalisti e, halpoihin tarkistuksiin. Usein liian halpojen tarkistusten kautta niihin liittyy tarjouskilpailuja, joissa sitten on toteutus, täytäntäpano ongelmia. Ja markkinoiden tehokkuusongelmat liittyvät niihin. Joten nämä prosessit, jotka, eh, jotka liittyvät liian alhaisten tarjousten tunnistamiseen, ovat työkaluja, jotka ovat riittäviä, mutta ovat välttämättömiä polkumyynnin tunnistamiseksi. Olen aika yksin tämän kysymyksen suhteen. Muissa ryhmissä suurin osa kollegoista eivät, ei halua viitata prosenttieroihin suhteessa keskiarvoa. Artiklan neljä suhteen, joka liittyy julkisten tarjosten valvontaan. Olen hallinnan suhteen maininnut, että se on tärkeää, että todetaan, että vaikka komissio täsmällisesti valvota viranomaista nimeä, jäsenvaltiolla täytyy olla valvontaviranomainen, tai niin täytyy luoda se. Ja me olemme samaa mieltä, että jos tällainen viranomainen on, on olemassa, emme keksi pyörää uudelleen. Täytyy ottaa myös liittovaltiot, katson pohjoittajan suuntaan, jossa ei välttämättä ole kansallista viranomaista, vaan liittovaltion alueiden tai ländereiden viranomaisia. Joten ei keksitä uusia viranomaisia, kun, kun niitä on olemassa, mutta luoda niitä sinne, missä niitä ei ole valvontaa varten. ennen kuin keskustelemme sävellysalan ongelmatiikasta. Ja muista kysymyksistä tästä torstaina puhutaan haluan artiklan 16 kohdan suhteen, joka kuuluu klusterin 8, joka liittyy PK-yritysten pääsyyn julkiselle markkinoille. Tämä liittyy konsertioihin liittymiseen. Tämä liittyy olemassa olevaan hyvään käytänteeseen. Että voidaan tehdä yhtenä, yhtenä taloudellisena toimijana tehdä tarjousta. PK-yrityksellä voi olla intressejä ryhmittäytyä tehdä yhte, yhteistarjous sen sijaan, että ne hajottaisivat voimassa. Eli PK-yrityksellä voisi olla mahdollisuus olla kokemusten pohjalta tämä on erittäin myönteinen toimintatapa. Sitten julkisen sektorin yhteistyö, keskenään yhteistyö, paljon tarkistuksia on tehty, valtavasti no. Aika paljon kuitenkin kompromissin löytäminen oli kovin hankalaa, koska kohta saadaan taita vapaus jäsenvaltioille läheisyysperiaatteen pohjalta. Ja myös paikallisviranomaisille täytyy olla mahdollisuus organisoida julkisen sektorin palvelut ja, ää, ja yleistä taloudellista etua koskevat palvelut silloin, kun on, niillä on valtaoikeudet siihen. Sitten sosiaalisen suojelun suhteen Oliko komission ehdotuksen puolelle, joka haluaa tehdä, lopettaa tämän erottelun A- ja B-palvelukseihin, ja jossa oli kevennetyt menettelyt sosiaalipalveluille? Tämä menettely täyttää transparenssien ja joustavuuden vaatimukset. Tämä AB-jaottelu on sellainen, että me haluamme välttää tämän loppumattoman poikkeuslistan ja tehdään sitä päätöksiä mielivaltaisesti. Kun me haluamme lähentää sitä markkinoita, meidän täytyy aloittaa hyväksymällä yhteiset säännöt. Kollegat, olen kuulolla ehdotustenne suhteen liittyen näihin ryppäisiin. Tiedän, että jotkut niistä ovat tärkeämpiä kuin toiset. 6, 7, 8, 9, käsitellään vielä. Eli tässä on sellaisia, jotka puhuttavat enemmän, kuin toiset vähemmän. Kiitoksia. Schwab kristillisdemokraateista, edustaa Engeliä, liberaaleista paikalla on ei ketään. Vihreistä Ryyle ja sitten De Jong EFDstäkään eikä EKRstä. Ai sieltä. No niin, eli Schwab ja sitten Ryle. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä on nyt samanlainen tilanne kuin julkisten hankintojen direktiivistä. Eli tässä on puhuttu tiettyihin kysymyksiin ja klusterien osalta tätä asiaa on nyt hiukan paremmin järjestelty. Se on nyt rakenteeltaan yksinkertaisempi mutta aluksi toteaisin, että on tärkeää, että kun ajattelen tätä Tarabellan esiin ottamaa kysymystä, niin täytyy todeta, että olen hiukan yllättynyt, että Tarabella käsittelee näitä A- ja B-palveluita niin tasapainoisesti, vaikkakin Belgian lehdistössä on puhuttu asioista ihan eri sävyyn. Ja EPP, ja kollega Mayer jo viittasikin tähän, eli kuinka vaikeaa on käsitellä tiettyjä asioita Euroopan tasolla. EPP ei katso, että on hyvä, että me toimimme niin, että ei toimita totuudenmukaisesti. Tässä on sanottu, että komissio on ehdottanut, että sosiaalipalvelut vapautettaisiin. Tämä on populismia. Ja ennen Belgian vaaleja olisin tämän ymmärtänyt, mutta en enää vaalien jälkeen. Ei siitä ole mitään järkeä, koska Tämä ei noudata komission ehdotusta ja vaikka hän olisi voinut tehdä tällaisia muutoksia mietintöönsä, joten mielestäni en nyt ymmärrä tätä keskustelua. Eli tässä nyt varmaan yritetään saattaa tämä direktiivi huonoin valoon, ja EPP ei ole valmis tukemaan tällaisia pyrkimyksiä. Euroopassa pitää olla avoimet markkinat, jotka kaikki hyväksyvät ja jotka ovat avoimet, ja meidän täytyy ehdottomasti vaikuttaa siihen, että tämän direktiivin kautta edullisin, vaikka ei aina halvin, ehdotus menee läpi. Meidän täytyy katsoa näitä oikeusmenettelyitä. Ja meidän täytyy muistaa myöskin toissijaisuusperiaate, eh, niin kuin esittelekin juuri totesi, sen me hyväksymme. Vähemmän byrokratiaa halutaan, paljon joustavuutta viranomaisille. Tämä on tavoite, joka meillä nyt on, ja erityisesti Engel, varjoesittelijämme, on korostanut näitä seikkoja. Ja olisi hyvä, kun ajatellaan nyt tätä arvostelua, jota ehkä tulee, niin kaikki kollegat muistaisivat nämä seikat, kun he osallistuvat keskusteluun. Jatka nyt ranskaksi, koska Engel on kirjoittanut nämä kommenttinsa ranskaksi. Eli EPP on valmis tekemään myönnytyksiä monissa kohdissa, mutta on tiettyjä punaisia linjoja – emme halua, että tämä teksti vääristyy ja että johtaisi vääränlaiseen täytäntöönpanoon sosiaalisten palvelujen osalta. Ja toisaalta me olemme valmiita selittämään hyvin selkeästi, että kaikki taloudelliset toimet... Niin, ilmeisesti pitää vähän hitaammin puhua, juu ymmärsin. Niin, meidän täytyy hyvin selkeästi selittää, että kaikki taloudelliset toimijat noudattavat sosiaalilainsäädäntöä maissa, joissa he toimivat, kunhan se ei ole ristiriidassa muiden eurooppalaisten lakien kanssa ja erityisesti direktiivin kanssa, joka liittyy lähetettyihin työntekijöihin. Meillä on hyvin vähän aikainen äänestystä ja kollegamme Engel kehottaa, että esittelijä esittelisi kompromisseja, jotka edustavat suurempia poliittisia ryhmiä. Tällä hetkellä kompromissit ovat olleet liian rajoitettuja, kun puhutaan käyttöoikeuksista sosialistien taholta. Ja jos meillä ei ole kompromisseja, niin meidän täytyy äänestää monista kohdista ja monista tarkistuksista yksitellen. Ja sitten tähän vielä pari kohtaa riittyen klustereihin 8 ja 9. Ensinnäkin on niin, että artiklassa 15 Eli puhun nyt siitä, mistä Engel pyysi minä puhumaan. Eli EPPn pitää nyt tukea sanamuotoa, joka on tuomioistuimen päätöksen kanssa linjassa ja myöskin hallituksen julkisten hankintojen kanssa samansuuntainen. Ja nyt luen tämän tekstin englanniksi, mutta nyt hiukan hitaammin. Taloudelliset toimijat noudattavat ympäristö-, sosiaali- ja työlainsäädäntöä, jota sovelletaan näiden töiden toteuttamispaikassa, kuten on kansallisessa lainsäädännössä säädetty. Ja tähän liittyvät myöskin työehtosopimukset. Ja kun otetaan huomioon myöskin liite 11 kansainvälisestä sopimuksesta. No, tämä on nyt sen suuntaista, mitä Tarabella ehdotti, mutta me katsomme kuitenkin, että on riittävää se, että Eurooppa-oikeutta pidetään periaatteena, kun kyse on eurooppalaisesta direktiivistä, eikä nyt viitata paikan päällä sovellettaviin sääntöihin, koska niitähän voidaan soveltaa ainoastaan silloin, kun ne ovat yhdenmukaisia eurooppalaisen lainsäädännön kanssa. Tämä nyt mielestäni on ihan oikea tilanne. Sitten klusteri yhdeksän osalta myöskin neuvostossa on löydetty ihan, tai on löytymässä järkevä ratkaisu. Ja aikaisemmin todettiin, että EPP ei haluaisi, että meillä olisi mikään valtava keskusviranomainen, joka hoitaisi kaikkia näitä valvontatehtäviä, vaan, ja Tarabellahan viittasi jo tähän, eli meillä pitäisi, meillähän on jäsenvaltioita, joissa on tiedonvälityskanavia, jotka ovat hyvin monimuotoisia, ja komissio, komission pitäisi saada tietoja ainakin yhtä kautta siitä, miten näitä julkisia hankintoja on toteutettu. Ja tietysti pitää olla niin, että jäsenvaltioiden viranomaiset ovat tyytyväisiä tähän. Näiden järjestelyjen ei pidä olla liian byrokraattisia, mutta pitää kuitenkin jonkinlaista valvontaa olla. Sitten klusteri 10 En nyt puhu siitä, ja nyt odottelen sitten innolla sitä, mitä muilla kollegoilla on sanottavana. Ja, danke schön. Um... Kiitoksia. Ennen kuin Ryyle saa puheenvuoron, niin minullakin olisi pyyntö teille, Schwab. Eli te voisitte ehkä toimittaa tämä Engelin tekstin meillekin, jotta Tarabella ja muutkin varjoesitelijät voivat sitten katsoa sitä ja voivat tarkastella vielä näitä ehdotuksia tarkemmin. Näitä myöskin koferaatin osalta. Sitten Ryle. Niin, haluaisin nyt kiittää esittelijä hyvästä yhteistyöstä ja sanoisin vielä, että minulla on yksi suuri ongelma. Aikaisemmin valiokunnassa keskusteltiin siitä, että yksi keskeisiä ongelmia julkisen hankintojen osalta on se, että järjestelmästä on tullut hyvin monimutkainen – Tämä ei liity ainoastaan eurooppalaiseen lainsäädäntöön, vaan myöskin siihen, miten sitä pannaan täytäntöön jäsenvaltioissa, mutta myöskin kun ajatellaan, miten tuomioistuimet ovat toimineet. Ja täytyy todeta, että julkiset hankinnat on hyvin monimutkainen ala, ja meillä tavoitteena oli yksinkertaistaa sitä, vähentää byrokratiaa ja tehdä siitä joustavampi. Täytyy vielä sanoa, että näitä asioita ei ole vielä käsitelty, Hyvin monista yksityiskohdista on puhuttu varjoesittelyiden kesken, mutta näistä keskeisistä kysymyksistä, jotka minusta ovat ratkaisevia, sen suhteen voimmeko hyväksyä tämän direktiivin viime kädessä vai ei, vai pitääkö se hylätä, koska tämä johtaa ehkä lisäbyrokratian, niin tällaisia ratkaisevia asioita ei vielä ole käsitelty. Ja yhden asian haluan tehdä selväksi. Tietysti voimme sanoa, että kaikkein halvin ehdotus hylätään, ja sitä me tuemme. Me emme halua, että ollaan tilanteessa, että laadusta joudutaan tinkimään. Meillä pitää olla oikeusvarmuutta ja meillä pitää olla myöskin tilanne, jossa julkinen hankkija, hankkija ei joudu pelkäämään tuomioistuimen päätöksiä. Monissa julkisissa hankinnoissa nämä halvimmat tarjoukset voittavat. Jos otatte yhteyttä vaikka omaan kuntaanne, niin saatte kuulla ihan samaa. Eli halvin ehdotus menee läpi, koska vain silloin oikeusvarmuus on taattu. Ja oikeusvarmuus on hyvin ratkaiseva kysymys. Mutta nyt ehkä tässä lainsäädännössä käytetään taas epämääräisiä käsitteitä. Ja ehkä tuomioistuimen pitää niitä taas selventää. Ja tällä tavalla ei voiteta mitään. Eli tämä on nyt hyvin suuri ongelma. Meillä pitää olla selkeitä määritelmiä, selkeitä käsitteitä, yksinkertaisia käsitteitä, koska muuten kaikki tämä menee ihan hukkaan. Vielä yksi asia. Komissio on puhunut näistä A- ja B-palveluista, ja B-palveluihin komissio on keskittynyt, mutta se saattaa johtaa siihen, että soveltamisala direktiivin osalta laajenee. Ja sitten täytyy miettiä, halutaanko sitä, koska mehän haluamme enemmän joustavuutta oikeastaan. Ja en nyt oikein ihan ymmärrä, miksi voitte sanoa, että tämä A- ja B-palvelut ovat päällekkäisiä. Meidän täytyy vielä miettiä näitä A- ja B-palveluita, ja meidän täytyy keskittyä niihin palveluihin, jotka todellakin ovat paikalla päällä toteutettavia. Mutta sitten on myöskin sosiaalipalveluita, jotka on mainittu, ja sitten on oikeudellisia palveluita. Haluatteko ihan oikeasti, että yritys tai kunta vie yrityksen oikeuteen Eihän siinä ole mitään järkeä. Ja siksi katson, että meidän pitää nyt miettiä näitä A- ja B-palveluita uudelleen, jotta meillä olisi kevyempi järjestelmä. Ja sen pitää todellakin olla kevyempi järjestelmä. Eli sellainen järjestelmä, joka on kestävä. Ja tämän halusin vielä sanoa. Eli tällaista joustavuutta tarvitaan kiireellisesti. Sitten te puhuitte näistä varianteista aluksi. Ja minun kokemukseni mukaan PK-yritykset korostavat aina sitä, kuinka tärkeää niille on, että nämä variantit ovat mahdollisia. Ehkä tästä pitää vielä keskustella ja ehkä tästä pitäisi äänestääkin, mutta tätä tilannetta ei ainakaan pidä monimutkaistaa. Ja sitten ihan lopuksi vielä nämä työehtosopimukset. Olen Schwabin kanssa samaa mieltä. Kyse ei ole pelkästään EUsta, vaan myöskin esimerkiksi Norjasta tai Sveitsistä – Eli viime viikolla Norjan työministeriö kävi luonani Strasbourgissa ja monet olivat huolissaan siitä, että tätä direktiiviä pitää soveltaa ja sitten ei enää ole mahdollista, että voidaan neuvotella palkoista. Ja tässä puhutaan, että tämän yleisesti sovellettavista. Me olemme aina tätä päätöstä kritisoineet, emmekä tiedä, haluammeko nyt lainsäädäntöä, joka on tämän päätöksen kanssa – yhdenmukainen vai haluammeko vähän pehmeämmän sanamuodon, koska meillä pitäisi nyt olla vielä se mahdollisuus, että, kun, että uudistetaan lähetettyjen direkt, äh, työntekijöiden direktiiviä. Sitä direktiiviä pitäisi nyt uudistaa ja luoda selkeyttä sen suhteen, koska on jäsenvaltioita, joissa palkka- ja työolosuhteet määritellään työehtoneuvotteluissa, jotkut tekevät sen lainsäädännössä, ja kummankin pitäisi olla edelleen mahdollista. Ja meidän täytyy löytää sanamuoto, joka pitää tämän mahdollisuuden edelleen avoimena esimerkiksi Pohjoismaissa ja Norjassa. Viel Zustimmung zum letzten Satz. <laughs> No niin. Sitten Kreutzmann vielä liberaaleista. Kiitoksia puheenjohtaja. Eli en tiedä, onko tämä oikea tapa yksinkertaista asioita. Meidän pitäisi ehkä jättää, mitä vähemmän, mitä vähemmän säännellään, enemmän on epävarmuutta. Se nyt on selkeämpää. Jos ajatellaan näitä varianttikysymyksiä, eli meidän pitää tarjota ratkaisuja, jotka ovat erilaisia. Edullisuus pitää ottaa huomioon. Nämä ovat hienoja esimerkkejä esimerkiksi kunnan tasolla. Siellä oli julkinen kirppailu, jossa uudistettiin vesiputkia, putkistoa, jotka johtivat suoraan taloihin. Sitten tuli tarjouksia, ja sitten jossain sanottiin, että me teemmekin täysin uudet putket, koska se on edullisempaa. Ja mitä sitten tehtiin? Oikeastaan pitää muillekin antaa mahdollisuus sitten tehdä tarjous, mutta jos ollaan innovatiivisia, niin silloin ei ole mitään etua. Ja siitä syystä meidän täytyy jättää tähän joustavuutta, koska tietysti tarjouskilpailusta halutaan saada mahdollisimman, para, mahdollisimman hyvä tulos, ja silloin pitää muillekin antaa mahdollisuuksia. Sitten näiden puitosopimusten kestorajoitukset, no niiden pitää olla järkeviä. Eli muutama vuosi ei ole riittävä, eli ehkä kuusi vuotta olisi hyvä. Sitten sähköiset huutokaupat pitäisi mahdollistaa, mutta on asioita, joihin ne eivät sovellu. Eli siksi pelkään, että jos tämä, tämä yksinkertaisesti ei välttämättä onnistu. Esimerkiksi kunnat voivat sanoa, että sisäisten tarjouskilpailujen pitää olla mahdollisia, mutta on myöskin julkisia aloja, joissa asiat kuuluvat oikeastaan liittovaltion tasolle. Eli tämä on nyt arvoituksellinen kysymys, onko tässä yksinkertaistamissa, ja meidän täytyy tietää, että kaikkia asioita nyt voidaan ratkaista, mutta sitten tämä halvin tarjous, no standardi tuotteiden osalta se on nyt aika yksinkertaista, mutta saksalainen ratkaisu on myöskin hyvä. Eli meidän täytyy perustella, miksi tietyt tarkastus hylätään. Tarjouskilpailussa vaaditaan avoimuutta. Siitä on hyötyä kaikille osapuolille. Muutenhan se saattaa olla harhaanjohtavaa. Ja se, että meidän pitää mahdollistaa myöskin se, että kaikki alat katetaan, sosiaalinen ala, ympäristöala ja niin edelleen. Sehän on harhaanjohtavaa ja johtaa siihen, mitä me oikeastaan emme halua. Eli että nämä tarjouskilpailut eivät ole ihan puhtaita, koska silloinhan yksilöillä on ehkä vaikutusvaltaa näihin valintoihin. Eli meidän pitää kaikessa toimia avoimesti. On pieniä ja suuria kilpailuja, mutta sitten täytyy pystyä perustella, miksi pienempi saa toimeksiannon. Meidän pitää toimia avoimesti. Joissain tapauksessa se on järkevää. Ja meidän täytyy saada tällaiset suuntaviivat läpi. Avoimuutta tarvitaan tarjouskilpailuissa. No, tässä nyt olisi muutama muukin asia vielä, mutta sitten nämä A- ja B-palvelut, sekin on hiukan ongelmallinen kysymys. Tässä on taas tämä monimutkaisuus edessä. Pitäisikö tätä yksinkertaistaa? Eli meidän pitäisi jättää tämä nyt tähän muotoon. Meidän täytyy nyt vielä tarkastella ja sopia tästä. Mehän nyt neuvottelemme näistä asioista. Aika alkaa loppua ja meidän täytyy nyt yrittää tätä tarvella. Jokaisella on tietysti oma ideologiansa. Ne pitäisi nyt ehkä hiukan unohtaa ja miettiä vähän käytäntöä. Ja jos kaikki menee läpi, niin se on tietysti hyvä, mutta PK-yritykset nimenomaan hyötyisivät yksinkertaistamisesta. Nämä toimiksiannothan ovat hyvin monimutkaisia, ja sitten sadat juristit tietävät, miten nämä asiat hoidetaan. Ja silloin se on liian monimutkaista PK-yrityksille. PK-yrityksillä ei ole mitään satoja juristeja, jotka käsittelevät näitä asioita, joten niiden puolesta pitäisi tätä järjestelmää yksinkertaista, jotta niilläkin olisi mahdollisuuksia. Dankeschön, Herr Kreuzmann. Kiitoksia, Kreuzmann. Sitten EKRstä ei ole ketään. Seuraavaksi De Jong. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin myös kiittää esittelijää joka on tehnyt paljon työtä tämän eeppisen projektin parissa. Olemme aika tyytyväisiä sen edistymisen kuessa. Olen samaa mieltä herra Schwabin kanssa, kun hän ilmaisee huolensa joistakin sosiaalipalveluiden yksityistämisasioiden suhteen. Minulla on paljon työtä lautasella, niin Minun täytyy tehdä selväksi, että me emme aikoneet tehdä tätä työtä tämän parissa, mutta teemmepä kuitenkin. Minusta tärkeää on yksinkertaisuus ja meidän täytyy sallia viranomaisten jatkavan työnsä parissa ja niillä poliittisilla linjoilla, mitkä ne ovat valinneet. Ja olen Ryllen kanssa samaa mieltä, että ei meidän sanasta sanaa tuomioistuimen päätöksiä tarvitse lainsäädännöksi muuttaa. Meidän täytyy tarkastella, kuinka paljon liikkumisvaraa meillä on, koska jotenkin noita oikeuden päätöksiä on kritikoitu aika paljon. Yksinkertaisuuden suhteen minusta kynnykset ovat äärimmäisen tärkeitä. Olemme tehneet ehdotuksia niiden kohottamiseksi merkittävästi. Olemme miettineet, milloin tällaisella lainsäädännöllä on lisäarvoa tarjottavana. Ja erityisesti meidän täytyy tarkastella tilannetta, paikallisviranomaisten tilannetta. Me voimme helpottaa niiden elämää ja yksinkertaistamisen suhteen myös – Meidän ei pidä määrätä paikallisviranomaisia niiden työn tekemisen suhteen. Meidän täytyy tunnustaa niiden vastuu, velvollisuudet, eikä mitenkään tällaista pikku yksityiskohtiin putoavaa johtamista harjoittaa. Sitten täällä on kysymyksiä, jotka liittyvät näihin ongelmien ilmiöntäjiin, whistleblowers. Se on tärkeä kysymys. Ja sanamuodot täytyy tarkkaan valita. Olen samaa mieltä sen suhteen, mitä Rava Ryyle sanoi, määritelmien suhteen ja projektin lopputarkoituksen suhteen. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että se mitä me tässä suunnittelemme saavuttaa ne tavoitteet, jotka työlle asetamme. Että teemme sen tarpeeksi selkeästi, että me sitten näe kaikenlaisen oikeusjuttujen syntyvän tästä. Varmasti puhumme klustereista yksityiskohtaisemmekin vielä, mutta olen optimistinen, että saavutamme hyvän tuloksen, mutta työtä on vielä paljon tehtävänä. Dankeschön und jetzt... Kiitoksia. Sitten muut edustajat, jotka haluavat puheenvuoron. Täällä on kolme puheenvuoropyyntöä. Baldassare, Jyvän ja Vaila. Baldassare, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää kiittää esittelijää tästä valtavasta työstä, jota hän tekee. Meidän pitää nyt muistaa yksi juttu, Andreas. Me emme nyt tee mitään direktiiviä julkisista hankinnoista Sveit, Saksaa, Ruotsia tai Luxemburgia ajatellen, vaan nyt ajattelemme 27 jäsenvaltiota. Ja jokaisessa niistä on omat erityispiirteensä, omat hyvät ja huonot puolensa. Eli mikä on nyt tavoite, johon haluamme tällä direktiivillä päästä? Se on se, että vihdoinkin haluamme, että julkisten hankintojärjestelmä Euroopassa olisi avoin, jota ei ole oikeastaan missään johtuen eri syistä. Jotkut pitävät huolta omistaan enemmän kuin antaisivat mahdollisuuden reilulle pelille. Me haluamme todellakin edistää kilpailua. Me haluamme säädellä ehkä julkisia kilpailuja. Mielestäni näin on. Julkisten hankintojen pitäisi olla laadukkaita ja niiden toteuttamisen pitäisi olla laadukkaita. Me haluamme palkita terveitä yrityksiä Euroopassa, ne, jotka maksavat kunnon palkkaa, jotka noudattavat laitasääntöjä, jotka noudattavat ympäristösääntöjä, jotka maksavat veronsa, vai haluammeko, että meillä on edelleen hiukan kyseenalaista oikeudellisuutta tällä alalla. Kun ajatellaan kaikkea, mitä haluamme tehdä, niin tämä musta työ ei ole pelkästään italialainen ongelma. Se on valtava ongelma erityisesti kun ajatellaan maahanmuuttajia. Eli valintakriteerit, kun ajatellaan yrityksiä, jotka noudattavat velvollisuuksiaan, ja sitten yritykset, jotka eivät ja jotka vääristävät kilpailua, jos on esimerkiksi mafian hallussa olevia yrityksiä tai muuta, niin haluammeko ratkaista tämän ongelman vai emme? No puhun nyt Italiasta, mutta voisimme puhua vaikka Romaniasta. Siellä on hyvin samantyyppisiä asioita kuin esimerkiksi mitä Saksassakin tapahtuu. Ja kun ajatellaan nyt tätä tilannetta julkishallinnossa, niin nyt tällä hetkellähän, no viittaan nyt tähän artiklaan 69, eli kun on yritys, joka tekee tarjouksen, joka on 30 prosenttia alempi, niin meidän täytyy miettiä, millä tavalla yritys voi noudattaa tällaista yritystä. Eli eikö meillä ole mitään rajoja ja annamme virkamiesten päättää näistä asioista. Ja kuka sitten takaa sen, että nämä päätökset ovat kansalaisten etujen mukaisia vai onko niistä etua vain yrityksille? En nyt minä halua kaikkea säännellä, mutta jos me teemme direktiivin, jossa saadaan vähän lisää laillisuutta, kilpailuavoimuutta ja sääntöjen noudattamista, niin se on ihan hyvä asia. Ja tämä koskee myöskin artiklaa 66, jossa puhutaan tästä alimmasta tarjouksesta. Aikaisemmin olin juristi ja hoidin siellä hallinnollisia työasioihin liittyviä kysymyksiä. Ja on helpoin tehdä tällainen alhainen tarjous. Siellä on vaikka 15 työntekijää, jotka tekevät pimeää työtä. Ja on helppo laskea hinta 40 prosenttia heti kun työt alkavat, niin sitten kuuden kuukauden kuluttua sanotaan, että bensan hinta on noussut ja sitten myöskin muovihinta on noussut, joten hinta ei enää pädekään. Jos me emme nyt puutu ainakin tällaisiin vääristymiin, niin mitä me oikeastaan sitten teemme? No, ehkä on sitten liikaa sosiaalisia kriteereitä, mutta sosiaalistihan Tarabella on, eli se täytyy muistaa. Ehkä täytyy katsoa uudelleen ympäristösääntöjä, mutta direktiivin ytimessähän on juuri tämä. Ja meidän täytyy saada myöskin laillisuutta ja avoimuutta tähän. No, konsortiot kyllä käymät ja alihankkijat. Minä sanoisin, enkä siksi, että haluan tukea vain valtiota, mutta jos vaikka saksalainen yritys haluaa mennä Bulgariaan toimimaan – ja sitten siellä halutaan toimia vähän niin kuin ennenkin, niin mitä tapahtui, jos tätä direktiiviä ei noudateta täysimittaisesti? Silloinhan mennään tuomioistuimeen, koska jos ei, siellä ei ole viranomaista, joka varmistaa sen, että eurooppalaisia julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä noudatetaan, ja että sillä on todettu näin, ja kuitenkaan näitä sääntöjä ei ole noudatettu. Silloin toimivatko viranomaiset vai eivät? Eli minä katson, että jos me nyt puutumme tähän asiaan ja katsomme erilaisia kantojamme ilman mitään ideologiaa, vaan ajattelemme näitä kysymyksiä, niin silloin viime kädessä olisi helpompaa saada aikaan sääntelyä julkisen hankkeiden alalla Euroopassa – joka olisi erittäin hyvä, kun ajatellaan tätä taloudellista tilannetta, jossa tällä hetkellä olemme. Good. Uh, have Kiitoksia. Niin, näin kyllä teidät, mutta onko teillä tähän jotain sanottavaa? Okei, okay, selvä. Eli Ryylä seuraavaksi. Hinweis. Niin halusin puhua vain siitä, että meillähän on oikeusvälinen direktiivi, ja se aina unohdetaan tässä. Eli kun ajatellaan sitä direktiiviä, niin mehän olemme luoneet oikeusvarmuutta julkisiin hankintoihin. Ja jos tuomioistuimet eivät toimi jäsenvaltiossa oikein, niin silloin oikeusjärjestelmä pitää uudistaa. Mutta tässä ei ole kyse siitä, että tarvitaan joku lisäviranomainen, vaan siitä, miten tätä direktiiviä pannaan täytäntöön. Ja ehkä vielä yksi asia. Avoimuus on yksi asia, ja sitten toinen on se, että nämä kriteerit ovat myöskin laskettavissa. Jos on laskettavissa olevia kriteereitä, niin silloin tuomioistuin voi varmistaa tilanteen ja silloin voidaan hyväksyä paras ehdotus, koska on perusteita ja on laskentaperusteita. Mittelrichtlinie, wir erinnern uns alle noch. Niin me muistamme kaikki tämän direktiivin. Tubonhan oli muistaakseni. Niin tästä päätettiin yksimielisesti, se oli tärkeä laki. Ja seuraavaksi Juvan. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Pari kolme aihetta. Minä olen oikeastaan rajan toisella puolella tässä, kun ajatellaan, mitä esittelijä on tehnyt ja verrataan sitä oman aiheeseeni. Puheenjohtaja, esittelijä, ensinnäkin julkisen sektorin välinen yhteistyö. Nämä eivät ole mitään yksityiskohtia. Ja totta kai täytyy käsitellä näitä asioita asian vaatimalla tärkeydellä. 90 prosenttia toiminnasta toiminta käsitteenä on hyvin epämääräinen. Mitä se tarkoittaa? Tarkoittaako se aterioiden määrää, jota ruokala valmistaa? Onko se polttoaineen, käytetyn polttoaineen määrä, joka on vaadittu siihen, että leipä on toimitettu perille? Eli 90 prosenttia, onko se liikevaihdosta? Se ehdotushan tehtiin tässä käyttöoikeusdirektiivissä. Sitten artikla 11, julkisen sektorin yhteistyö. Mehän juuri keskustelimme näistä in-house, talon sisällä toteutettavista hankinnoista. Näyttää siltä, että olisi syytä lisätä uusi artikla, joka tekisi aivan selväksi sen, että kuntien keskeiset toimet jätettäisiin tämän ulkopuolelle. Tekstin yleisajattelutapa toki tämä on, mutta nyt kun luemme tätä, niin se ei käy aivan niin selväksi. Ajattelen tässä 172 tarkistusta, jota tämä in-house-tilanne tulisi aivan päivän selväksi. Sitten vastavuoroisuus siitä on muutama tarkistus. Mitä on mahtanut tapahtua tälle vastavuoroisuudelle? Jos me emme halua, että kaikki julkiset hankinnat myönnetään 20 vuoden kuluttua kiinalaisille suuryrityksille, niin pitäisi löytää sellaisia juridisia keinoja, joiden kautta voisimme puolustautua. Nämä tarkistukset mahdollistavat juuri sen, että meillä on jonkinlainen vastavuoroisuus, sääntely, vaikkakaan välttämättä se ei ole nyt kovinkaan päivän selvä tilanne. No sitten klusteri, josta keskusteltiin hetki sitten, eli poissulkemiset, kun ajattelemme sellaisia ehdokkaita, jotka ovat saaneet tuomioita esimerkiksi ympäristölainsäädännön tai sosiaalisten kysymysten huomioon jättämisestä huomioimattomuudesta. Onko kyseessä sitten lopullinen tuomio vai vain tiedotusvälineiden antamasta tuomiosta? Tämä aihekin on äärimmäisen monimutkainen. Jos vaikka kuvitellaan, että yritys saa Roomassa tuomion siitä, että sisaryritys tai paikallisjohtaja on sitten tulkinut hieman vapaasti työoikeutta – onko tämä sitten tilanne sellainen, että yritys on lopullisesti, tappiin asti suljettu pois kaikista julkisista hankinnoista? Jos ajattelemme IKEA suur, suuryritystä, jonka kaikki tunnemme, jokaisella on kotona IKEA, Jos sitä vaikkapa se viedään tuomioistuimeen Ranskassa työlain rikkomuksesta, e, tämä on käynnissä oleva tapaus, joten en tiedä mikä on lopputulema. Mutta jos sitten Pariisissa muutama henkilö on hyvin henkilökohtaisella tavalla tulkinnut työlakia ja tämä sitten johtaa siihen, että IKEA jää ulos kaikista tarjouskilpailuista. Tämä aihe näin ollen on hyvin monimutkainen. Vaikkakin teoriassa olemme samaa mieltä, niin käytännössä pitää varoa, ettei käy niin, että synnytämme järjestelmiä, jotka kääntyvät tarkoitusperiaan vastaan, koska niitä ei voida toteuttaa. Ne eivät ole sovellettavissa, eivätkä ole julkisen edun mukaisia. Kiitos. So, äh, liebe Kollegen, No niin, kollegat. Nyt aikataulusyistä me voimme käydä tätä keskustelua. Meillähän on vielä puoli seitsemän asti aikaa, mutta haluaisin kuulla myöskin komissiota ja vielä Tarabellakin lopuksi. Täällä on vielä kaksi kolme puheenvuoropyyntöä. Ja ensin olen minä, sitten Steile ja Schwab. No kolme lyhyttä kohtaa tästä keskustelusta. Ensinnäkin nämä kiistellyt kriteerit. Ja muissa keskusteluissa olen todennut, että mielestäni nyt on aika kypsä sille, että meillä on strategisia poliittisia kriteereitä, jotka otetaan käyttöön. Seitsemän vuotta sitten tämä ei onnistunut, koska se ei ollut ajankohtaista, eikä se ollut niin päiväpolttava kysymys, mutta nyt on paljon alueellisia ja kansallisia lakeja, esimerkiksi Saksan osavaltioissa on otettu näitä kriteerejä käyttöön, ja siksi aika on nyt kypsä, ja me tiedämme myöskin, että Barnier – on miettimässä strategisia kriteereitä, kuten innovaatiota ja ympäristökriteereitä, että ne ovat järkeviä ja ihan sovellettavissa. Kun ajatellaan näitä hintakysymyksiä Saksassa, mutta totta kai myöskin muissa maissa, ja näitä työehtoneuvotteluita, niin niidenhän pitää hyvä, olla hyväksyttyjä kansallisella tasolla, niiden pitää myöskin olla sitovia. Eli tässä asiassa monet varmasti näkevät asian samalla tavalla, mutta on myöskin muita kriteereitä. Eli mitä enemmän kriteereitä on, niin sitä hankalampi ja monimutkaisempi tilanne on. Niitä ei kuitenkaan pidä hylätä, vaan katson, että henkilökohtaisesti niitä voidaan pitää sitten suosituksina, ja joista päätetään paikan päällä, esimerkiksi kunnallistasolla, eli pormestari yksin ei päätä, vaan esimerkiksi kunnanvaltuutettujen kanssa. Sitten hän tekee päätöksen siitä, mitkä tarjoukset ovat, mitkä kriteerit ovat tarjousten kannalta tärkeitä ja millaista avoimuutta sitten noudatetaan. Mehän tiedämme, että se, joka tekee tarjouksen, voi saada toimeksiannon. En nyt katso kriittisesti tätä alhaisinta hintaa kun on pienistä ei-eurooppalaisista tarjouksista, niin tämähän ne toimii. Eli jos kunta sanoo, että emme ota tätä halvinta tarjosta, vaan sitä, joka on kestävin. Nämä ovat pieniä paikanpäällisiä tarjouksia ja ne toimivat hyvin, mutta tietysti Euroopan tason tarjouskilpailut ovat paljon suurempia. Esimerkiksi 200 000 on eri asia kuin 5 miljoonaa. Ja sitten vielä näiden kriteerien lisäksi voidaan tehdä kompromissi, Eli nämä voisivat olla vapaaehtoisia eivätkä sitovia. No sitten Italian kollegoille Baldassarre vielä yksi huomio ja muillekin, jotka puhuivat Italiasta. Olen jo sanonut, että kävin juuri Krim valiokunnan kanssa Sisiliassa ja siellä kansalliset kollegat ja pormestarit ja myöskin juristit totesivat meille, että heistä olisi erittäin hyvä, jos meillä olisi jonkinlainen antimafia-sertifikaatti. No onneksi mafia nyt ei toimi kaikissa EUn jäsenvaltioissa, ja meillä on jotain samantyyppistä. No onneksi nyt luen kiitos vielä ei. Mutta Tarabella, ehkä sinä voisit vielä selvittää tätä asiaa. Eli jos yritystä on rangaistu, niin suljetaanko silloin pois? Eli mihin, minkä tyyppisiin rikoksiin tämä silloin liittyy? No tämä on aika laaja kysymys, eli ehkä voit tästä kertoa sitten ensi viikolla lisää. Tässä minun kysymykseni sitten Steyer seuraavaksi. Thank you, Emma. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle ja varjaesittelijöille. Varjaesittelijöiden tapaamista ovat vain varjaesittelijöille eikä muille. Halusin vain lisätä tämän palkkakysymyksen palkan, jolla pystyy elämään. Tämä on isossa Britanniassa iso kysymys, mutta ymmärtääkseni sopimusten täyttämislausekkeissa voi olla tällainen living wage äh, pykälä. Tämä tukisi brittejä, jotka kannattavat tällaista elinkelpoista palkkaa niin, että sitä ei voitaisi oikeasti haastaa, jos siis paikan viranomainen haluaisi sitten lausekkeen. Isossa Britanniassa tämä elinkelpoinen palkkakysymys on aitaa hämmentystä, ei minimipalkkaa, vaan sellainen palkka, jolla pärjää. Ja halusin sitä tämän kysymyksen, koska monet meistä briteistä sitä haluavat tavoitteen, politiikkatavoitteen tästä 2009 komissaari parlamentin kysymyksen vastauksen sanoi, että on äh, voiko sallittua, että sopimuksen äh, täyttämisehtona äh, hankintasopimuksia tämä voisi olla. Minä en voi ottaa tätä äh, varjosteltujen kokouksia esille, joten otin sen tässä. Danke, Herr Schwab. Kiitos, Herr Schwab. Frau puheenjohtaja. Puhuisin näistä samoista asioista kuin Steiler. Nehän liittyvät tähän Rüffertin päätökseen – Selvä on se, että en hyväksy sitä, että meillä on valtavasti erityyppisiä palkkatasoja, vaan täytyy lähteä siitä, että jokaisessa maassa on tietyt säännöt. Ja esimerkiksi täytyy katsoa, miten nämä yleisesti sovellettavat säännöt sitten voidaan yhdistää tähän järjestelmään. Mutta olisi hyvä, jos voisitte todeta sen, että ette halua, että Ryffert-päätös kokonaan peruttaisiin, vaan täytyy olla tiettyä joustavuutta. Eli sitten olen samaa mieltä. Ja sitten kyse on vain siitä, miten tämä sanamuoto parhaiten muotoillaan. Olisi hyvä, jos katsottaisiin tätä lähetettyjen työntekijöiden sääntelyä, direktiiviä, eli artikossa 3 kohta 8 voitaisiin ottaa esimerkiksi ja katsoa sitä sääntelyä. Mutta jos on erilaista sääntelyä lähetettyjen työntekijöiden direktiivissä ja sitten julkisen hankkeen direktiivissä, niin siinä ei ole mitään järkeä. EPPssä Engelin kanssa olemme tehneet tarkistuksen, joka liittyy siihen, että säilytetään tämä A- ja B-palvelujen jako. Eli jos kuuntelette nyt Ryylän ja Tarabellan perusteita siitä, että tiettyjen palvelujen osalta – haluamme säilyttää joustavuutta niin kuin aikaisemminkin, niin tällainen ehdotus voitaisiin tehdä helpo, helposti. Oikeudellinen yksikkö voi ottaa tähän myöskin kantaa, mutta muitakin palveluita, esimerkiksi siviili- ja katastrofipalvelut ovat tärkeitä. Esimerkiksi Italian tyyppisessä maassa, siellähän tämä siviilipalvelukin on otettu mukaan, ja niin ne ovat lähes sotilaallisia palveluita – ja toisessa maissa on puoli yksityisiä palveluita ja siinäkin täytyy saada samanlaiset ehdot. Ja sitten Pallasaari ihan oikein viittasi siihen, että meillä, me emme laadi mitään direktiä yhtä maata ajatelmaa koko Eurooppaa ajatellen. Ja myöskin meidän täytyy katsoa tätä täytäntöönpanoa. Ja meidän täytyisi saada hiukan lisätietoja artiklasta 84, jotta voimme vähentää byrokraattisuutta. Mutta mutta meidän täytyy myöskin sopia siitä, että viime kädessä paras tarjous menee läpi kaikkialla Euroopassa. Kyse ei ole pelkästään kustannuksista, vaan muistakin tekijöistä. Eli se, mistä italialainen kollega puhui, niin se oli ihan oikean suuntaista. Lopuksi vielä sanoisin, että olemme aika lähellä äänestystä ja meidän täytyy muokata vielä näitä yksityisiä, yksittäisiä sanamuotoja. Eli olisi hyvä, jos esittelijä ja kollegat toimivat nyt energisesti, jotta äänestys sitten viime kädessä sujuisi mahdollisimman kivuttomasti. Jetzt auf. No niin, sitten seuraavaksi komissio. Äh, Wiesner ist nicht da. Ähm, ach ja, ist gut. Frau Paul. Niin, Paula Zanetti, olkaa hyvä. Euh, Kiitos. Kolme kommenttia lyhyesti. Ensinnäkin palvelut. Haluaisin vahvistaa peruskäsitteen, joka joskus hukkuu keskustelussa, kun puhutaan A- ja B-palveluista ja erityyppistä palveluista. Direktiivissä, joko nykyisessä tai uudessa erotuksessa, palvelut eivät tule katetuiksi tyyppinsä kautta. Tämä on siis tärkeää. Tärkeää on, kuinka palvelu organisoidaan, mikä menettely tapa valitaan joko hankintaviranomaisen tai jäsenvaltion toimesta. Jos palvelu hoidetaan julkisena hankintana niin, että se ulkoistetaan, annetaan talouden toimijan hoidettavaksi, vastinetta vastaan, niin tässä tapauksessa palvelu kuuluu, kuuluu direktiivin soveltamisalaan. Nyt kyseessä voi olla joko A- tai B-palvelu, tai direktiivin ehdotuksessa sitten mikä tahansa palvelu, tai joku palveluista, joka luetellaan liitteessä 16, eli siis sosiaaliset palvelut ja erityisesti terveydenhuoltopalvelut, sanitaaripalvelut. Jos taas palvelu järjestetään toisella tavalla, se annetaan lain perusteella tai järjestetään niin sanotusti in-house-menettelyn kautta, niin silloin se ei kuulu direktiivin soveltamisalaan. Onpa se sitten A- tai B-palvelu, tai palvelu, joka luetellaan liitteessä 16, tai ei. Tämän täsmennyksen halusin vielä nostaa esille, koska joskus unohtuu se lähtökohta, josta lähdetään liikkeelle silloin, kun puhutaan A- ja B-palveluista. Kaikki palvelut mahdollisesti katetaan direktiivillä. Kyse on siitä, kuinka tämä asia järjestetään. Sitten A- ja B-erottelu, taikka liite 16 taikka ei, liittyy pelkästään siihen, minkälaista järjestelyä käytetään näiden palvelujen järjestämisessä. Onko kyseessä julkinen hankinta? Tässä ensimmäinen seikka. Toinen seikka, jonka haluaisin nostaa esille, liittyy hallintoon. Täällä ja neuvostossa ja myös komissiossa on tehty paljon työtä, jotta voitaisiin saada aikaiseksi mahdollisimman hyvät säännöt, mutta tärkeää on myös se, että sääntöjä noudatetaan. Tällä hetkellä sääntöjä ei riittävällä tavalla noudateta. Ja soveltamis oikealla tavalla soveltamisprosentti on, on siis varsin korkea. Ja erityisesti kun ajatellaan rakennerahastoja ja niiden hyödyntämisprosenttia, niin totta kai se heijastuu siihen. Totta kai rakenteet, järjestöt, organisaatio, tämä totta kai kuuluu jäsenvaltioiden määrittelykenttään, miten ne aikovat hoitaa asian parhaalla mahdollisella tavalla, mutta meidän mielestämme on äärimmäisen tärkeää, että määritellään tietty tehtävälista, joka on toteutettava ja noudatettava, tällainen tarkistuslista, jotta voitaisiin havaita korruptio, petokset, kaikki sen kaltainen, ja jotta voidaan varmistaa sääntöjen asianmukainen noudattaminen ja soveltaminen. Sitten aikataulutus. Tällä hetkellä päättyy juuri neuvoston työryhmän kokous, joka käsittelee julkisia hankintoja. Sen pitäisi olla viimeisin kokous sarjassa, jossa on käsitelty näitä konsolidoituja tekstejä. Ensi viikolla järjestetään kokous, jossa sitten direktiivi tekstiä alakohtaisesti käsitellään. Koreper käsittelee 21. marraskuuta asiaa ja todennäköisesti saamme mandaatin ainakin tämän klassisen direktiivin osalta. Tämä vain teille tiedoksi aikataulusta. Ja vielä viimeinen seikka. Komissio yksikköineen on totta kai valmis tarjoamaan kaikkia mahdollisia teknisiä selvityksiä tai vastaamaan kysymyksiinne. Kiitos. Dankeschön. Kiitoksia ja lopuksi vielä Tarabella. Merci. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Ensiksi Otetaan kommentit järjestyksessä ja ensiksi Schwab liittyen nämä lehdistössä esitetyt lausunnot. Älkää keskittykö liikaa siihen, ne eivät ole mitenkään yleisluontoisia. Liittyvät yhteen yksityiskohtaan, joka sinänsä oli tärkeä. No, Tämä, en minä nyt mitenkään suuntaudu tässä komission eikä meillä ole mitään epäilyksiä Barnierikan suhteen, etteikö hän haluaisi säilyttää julkisen sektorin, joka kykenee toimimaan kansalaisten edussa ja että se halusi kaiken alistaa markkinoille, mutta komissiossa on virkamiehiä ja Blendistössä olen todennut ja en viittaa mitä Karva sanettiin, mutta on olemassa erinomaisia virkamiehiä ja sitten on ihmisiä, huolimatta nykypäivästä kentän todellisuudesta haluavat kaiken yksityiskohtaa, yksityistää. Se on heidän mielipiteensä. Ja he pitäytyvät tässä kannassa. Minä esitin vastakkaisen kantani. Tällaista on tapahtunut muissakin direktiiveissä. Dire, äh, kohdassa 72 sanotaan, että jäsenvaltiot voivat haluavat asettaa hankintojen alaiseksi koko joukon ää, ää, palveluita. Ja liitteessä on sitten mainittu myös pakollinen sosiaaliturva. Ja minulla, kyllä, tämä oli punainen vaate minulle. Mutta jos meillä on tällainen julkisia hankintoja koskeva direktiivi, minua voidaan esittelen sitä siitä, että minä olen jo ennakoinut pakollisen sosiaaliturvan yksityistämistä. Kun minua täällä syötetään, täällä, että haluan, kun sanotaan, että minä haluan täällä parantaa direktiivejä ja, ja haluan välttää, että julkisen aikana tapahtuu epäkorrektisti ja että tapahtuu tällaista polkumyyntiä, jossa on allihankkijoita, jotka toimivat ketjussa ilman kontrollia. Ja sitten sanotaan, että minä haluaisin puuttua jotenkin sosiaaliturvaan ja muuhun. Ää, en minä tee tätä pelkästään työntekijöiden vuoksi. Ja SD-ryhmän jäsenä voin olla ää, vähän herkempi työntekijöitä, sillä mä ajattelen myös yrityksiä, jotka kärsivät vilpeästä kilpailusta alalla siivouksessa, kuljetusalalla. Ja äh, ihmiset olisivat pimeästi ilman työsopimusta. Ja nä, tämän lisäksi mitä tällä hetkellä lähettämisdirektiivissä tapahtuu. Ja täällä todettiin, mitä tarkastuksessa sitten tapahtuu. Me haluamme tarjota työkalun, joka mm, mahdollistaa sen, että julkisia hankintoja puhdistaa niin, että meillä on aitoja sanktioita, jotka kohdistuvat yrityksiin, jotka eivät noudata pelisääntöjä. Ja sosiaalilainsäädännön suhteen todetaan, että pitää noudattaa eurooppalaisia sääntöjä, ilon 94 sopimusta. Kaikki se valtiot valitettavasti eivät ole ratifioineet sitä, vain 11 on, mutta jos ne ovat ratifioineet sitä, pitää soveltaa sitä direktiivit, kansainvälinen lainsäädäntö, ja sitten työehtömyyssopimukset. Että työnantajien työntekijöiden sopimukset voi, nekin voivat toimia keinoin välttää sosiaalista polkimyyntiä. Startmaassa Barnier puhui kiinnostavasti tästä artiklasta. Minä haluan täsmennyksiä komissiolta. Ja ja tästä viitauksesta artiklaan 72 oli tehnyt tarkistuksen artiklaan 10, jossa todetaan, että pakollinen sosiaaliturva täytyy sulkea pois tämän hankintadirektiivin sovellusalalta. Sitten muita kohteita mainittiin, mitä tulee hallintaan. Toisaalta No, ja joskus vähän la- laikahtaa. Tavallisesti ei yleensä, mutta minä haluaisin kyllä, että edetään. Haluan, että määritelmän määritelmiä ja viittauksia, jotta tämän sopimuksen ja julkisten hakintojen direktiivien välillä on yhteys. Sitten viittaukset työehtosopimuksiin. Minusta viittaukset EPPn tasolla tähän ovat myönteisiä, mutta ne mainitsevat ainoastaan työnehtosopimukset, jotka ovat yleispäteviä, mutta direktiivi, johon te ja EPP viittaa, sinne on sekä nämä työ, yleissitovat työehtosopimukset, ja sitten myöskin viittaus edustavimpiin ää, työmarkkinaosapuoliin. Ja meidän ryhmällä tarkoittaa kaikki nämä kategoriat on mukana, niin että kunnioitetaan kansallista lainsäädäntöä ja jäsenvaltioiden käytäntöjä. Näihin Vallassaari totesi, Ruotsi, Luxemburg, kaikki Euroopan maat, niin ne täytyy voida toimia tämän direktiivin mukana. Säätämme täytyy lähestyä. Rava Ryhle, en oikein ymmärtänyt teitä, kun sanoitte, että tämä tarjouspaita sen takia täytyy olla oikeusvarmuutta. Olemme samaa mieltä, mutta täällä on ollut kontaktia paikallisviranomaisia ja sanoitte, että että halvin tarjous on hyvä turvallisuudella. Jos pysytään tässä, en ole varma, jos ryhmän on samalla linjalla. Puhun kollegoiden kanssa, jos tarvitaan. Mitä tässä, mikä vuoksi tässä taistellaan? Tämä halvemman hinnan diktatuuri, joka väistämättä kiertää sosiaalioikeuksia ja ympäristöoikeutta. Täytyy keskittyä paikallisiin palveluihin, mutta totta kai olen keskustellut Norjan hallituksen kanssa. He ovat samaa mieltä, että äh, tässä on nämä viittaukset ja nämä markkina sosiaaliset kriteerit. Mutta siellä, siellä tietysti sosiaaliset oikeudet on hyvin suosittu suojeltu ja he haluavat välttää polkumyyntiä. he ovat iloisia minun kannastani. Herra Kreutzmann, epäilynne yksinkertaistamisen vuoksi, te ette ole täällä, Ai, te olette siellä. odotan tulkkausta. Herra Kreutzmann sanoin, teillä on epäilyksen yksinkertaistamisen suhteen. No, Janne, Emme me siihen pääse. Haluamme aina yksinkertaista, emme koskaan pääse siihen. Se on sääli. Mutta kun vähän radikaalisti ehdotin, että poistetaan. Että totta kai innovoin, niille täytyy olla tilaa. Ja, ja innovointikumppanuudelle ja kilpailu, terveelle kilpailu pitää olla tilaa. Mutta, äh, mutta toteuttaminen hyvää päivää, vaan toteuttaminen on hankalaa se toimii jossakin paikoissa, ei monissakaan muussa. Ää, ideologisesti sitä voi pitää kiinni, sillä minun ideologia. Tärkeää, että sanat ovat tässä tekstissä. Minä en, minä en ryhdy tulimyllyä vastaan taistelemaan, mutta me häviämme tämän taistelun etukäteen. Olisi hyvä määritellä selkeä menettely, jossa on tilaa innovoinnille ja pitäisi olla kilpailu, vuoropuhelu, jotta olisi tervettä kilpailua. PK-yritysten kannalta yksinkertaistaminen Tämä on suuri huolenaihe. Tämä päätöksentekijä. Ja kun joutuu nielaisemaan tämän direktiivin, ja ne eivät tästä pidä meillä, me emme saavuta tärkeää tavoitetta. Ja sitten yritysten pitää voida käyttää tätä. Tämä on julkista Tämä on julkisen hankintaa koskeva direktiivi. Tämä on yksinkertaistamisen väline. Tämä yksinkertaistaa mahdollistaa myös sen, että pk-yritykset voivat ottaa paljon enemmän ja paljon paremmin koko joukkoon julkisia hankintoja. He saavat sähköpostilla reaaliajassa tietoa mahdollisuuksista, joita eivät aikaisemmin tienneet ottaa osa julkisiin hankintoihin. Ja tämä parantaa pk-yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin. Herra, te Jong, teillä huolenaiheenne myös sosiaali- palvelujen suhteen ja yksityistämisen suhteen. Täytyy yrittää rajoittaa tätä. Yleinen tendenssi on No Philip Chauvin antaa ison panoksen siihen, että julkinen sektori voi toimia autonomisesti ja tarjota palvelunsa haluamalla tavalla. Eli hankintapäätöksen täytyy kyetä jatkamaan toimintaansa. Olen samaa mieltä. Teilläkin oli yksinkertaistamisesta huoli. E- e- en nyt heitä palloa komissioon kentälle, mutta sillä oli ehdotus, jota pidetään kiinnostavana, mutta e- esittelijänä ja varjoesittelijänä meillä on mahdollisuus työskennellä direktiivehdotuksen kanssa, joka menee globaalisti hyvään suuntaan. Näin ei aina parlamentissa käy. En ole joten... Voimme kuitenkin olennaisesti olla samaa mieltä, vaikka monen asian tartunkin. Herra Ballassaara, minun olisi pitänyt ottaa teistä onnitella teitä. Ja Rova Valeri, että et, leikannut teitä, teillä oli pitkä puheaika. Ja selkeästi Ei ole vähän Pietikäisen kanssa samaa mieltä. Kompromissi voidaan varmasti helposti tehdä sellaista ehdotusta kanssa, jota teette. Tavoite on olennainen. Meidän täytyy tervehdyttää julkisia hankintoja. kansalaisten eli hankinnan päätöksen tekijän kanssa, sehän edustaa kansalaisia, joka asettaa hankinta markkinoille palveluita ja julkisia varoja käytettävä mahdollisimman tehokkaasti. Sen me tavoittelemme tässä tämän lisäksi. Tämä hyödyntää myös äh, rea- reaalitaloutta yrityksiä, jos ne kykenevät jättämään äh, selkeällä, transparentilla tavalla tarjouksensa. Roma Weider, että puhuitte mafiasta. Sanoit, että eivät ole kaikissa maissa, mutta kyllä se on kaikkialla. Se ei ole näkyvä. Yhtä näkyvä kaikissa maissa. Mafia, rikollisjärjestöt ovat läsnä kaikkialla. Ei se rajoitu Sisiliaan tai, politiikkaa. He ovat valinneet jopa yhden alueen hallinnonjohtajan. Jos ajatellaan Rosario Crossetta, henkistä mafian vastustajaa, no tämä oli tämmöinen sivuhuomautus. Ah, Herra Juvin, tämä julkinen sektorin välinen, julkinen julkinen yhteistyö, tähän täytyy saada selkeytystä. Ja nämä prosenttikysymykset, joista meillä on selkeitä, niin sitä täytyy selkeyttää, jotta tähän ei vaan mitenkään voi puuttua. Vastavuoroisuuden suhteen, siitäkin keskustellaan muualla, mutta se on minusta olennaista. Se on taattava, koska Eurooppa ja luvut, luvutkin todistavat tämän, niin kaikki maailman tärkeät tällaiset toimijat, teollistuneet tai markkinat, ne kannattavat avautumista. Mutta toiset sitten tekevät mitä sanovat, toiset eivät. Tämä vastavuoroisuustyökalu ja jää tämän että ja talousblokkien välillä suhteet olisivat tasapainoiset ja e, eikä niin, että muut voisivat kilpailla täällä, mutta emme pääsisi muiden markkinoille. Sitten sosiaalinen syrjäytyminen. Mä en tiedä, mistä se mitä hän sanoi oikein. Jos yritys Roomassa tuomitaan työkalujen rikkomuksista, ei siltä pohjalta Euroopan markkinoilta pidä yritystä syrjäyttää. Se ei yksi ihminen yhdessä yrityksessä voi vaarantaa koko yrityksen. Se, että se voi jättää tarjouksia. Tarjouksia tässä maassa muualla Euroopassa. Frank Engel löysi kiinnostavan ilmaisun. Ja Rova Weilerkin viimeisessä kysymyksessä joka liittyy siihen, että yritys on tunnustettu syylliseksi. Tämä on vakavat ja toistuvat rikkomukset. Esimerkiksi työoikeudessa vakavat ja sitten toistuvat. Yhden niin, että ei yhden tuomarin päätös yhdessä maassa sulle koko yritystä Euroopassa. Siinä ei ole järkeä, mutta vakavat ja toistuvat äh, rikkeet voisivat olla kiinnostava käsitys. Rova Weiler, te puhutte myös kriteereistä. Ja hetki on kypsä strategisille innovaatio, äh, ympäristö ja muut kriteerit. En tunne Saksan lainsäädäntöä, mutta Belgiassa äh, kaupunginjohtajilla on vain pientä valtaa poliisin ja hallinnon suhteen. Julkiset hankinnat ei mitään valtaa. Se on kaupunginjohtajien kollegio, kaupunginhallitus ja kunnanvaltuusto määrittelee markkinoiden ehdot. Tämä on Belgian ehdotus ja tämä kaupunginjohtajien kollegio, kaupunginhallitus kokonaisuudessaan pyörittää tätä prosessia, eli, eli kuuleminen ja sitten uh, hankintapäätöksen tekeminen ja kaupunginjohtaja sitä eivät tehdä Styler tämä, Smikke minimipalkkaa. Teillä että kannataan työehtosopimusten kannattamista lakia on kunnitettava. Ja lopuksi herra Schwab. Ja sitten Rava Sanetin kommentit. Herra Schwab. Meillä on kokouksia, missä meillä on samaa mieltä, me pyrimme kompromisseihin. Annat, että sen vaikutelman, että keskustelemme pienistä ongelmista, että me olemme sama, okei, okay, olen iloinen ne ymmärsi väärin teitä. Meillä on ollut koko joukko kokouksia varjastelijoiden kanssa, ja kyllähän me etenemme, etenemme kohti kompromisseja, jotka minulle ovat hyväksyttäviä. Ne ei sitä minun, koska kompromissit ovat saaneet eri varjastelijoiden suostumuksen, ainakin enemmistön. Joten ei ole mitenkään epätoivoinen sen suhteen, että ehkä päätäisi Ravatsanetin aikataulun puitteissa sopimukseen. Olen iloinen, että neuvostossa, jossa tehtävä ei myöskään ole help ollut helppo, muistan milloin aikataulusta puhuttiin IMKossa, jossa puhuttiin lokakuun äänestyksestä 10. lokakuuta. Tämä oli IMKon alkuperäinen kalenteri, ottaen huomioon kaikki takaraajat tarkistukselle heinäkuussa sekä ää, käännökset vi- yli tarkistukselle – työryhmät, niin kuin tällä hetkellä varjoesittelit ja imco valiokunta Älkää unohtakaa nämä seitsemän valiokuntaa, jotka ovat esittäneet tai tulevat antamaan lausuntonsa kymmenen, ky, kymmenet aikatauluun. On vähän mennyt ohitse, mutta kuten komissio sanoi, että neuvosto ei yht, yhteistä kantaa saisi toukokuussa. Me tiesimme, että se ei onnistu. Tämä on nyt käynyt selväksi. Koreperin kanta 21.11. jossa päätyisi siihen 21.11. neuvoston sopu olisi hyvä, mutta meillä on niin kaukataulu, joka ei mitenkään vaarannut tästä. Meillä on tämä klassinen direktiivi ja sitten se, tämä sektoridirektiivi. Tämä viiden kuukauden klappi toukokuun se, suhteessa siihen, mitä neuvostosta sanottiin, ja lokakuu IMKossa – mehän olemme äh, äh, joulun aikoihin tässä parlamentin suhteen pääsemässä tähän. Ja sitten voidaan aloittaa tämä trilogia, joka se varmaan ole kauhean kiihkeä, että pääsemme yhteiseen kantaan neuvoston kanssa. Tämä halusin tässä vaiheessa sanoa vastauksena äh, kollegoiden kysymyksiin. Ja, vielen dank. Kiitoksia. Te vastasitte kattavasti kaikkiin kysymyksiin. Nyt varmaan Ai nyt sanotaan olevan ihan tyytyväisiä, mutta nyt kuitenkin monet asiat ovat selkeytyneet ja Meillä on vielä 29. marraskuuta asti aikaa. Silloin on valiokunnassa ensimmäinen äänestys. Kiitoksia ja nähdään huomenna aamulla.